kaikille, kaikille hyvää päivää. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet. Nyt kokoonnumme tähän yhteiseen parlamentaariseen kokoukseen kansallisten parlamenttien kanssa – heidän edustajien kanssa. Keskustelemme demokraattisesta vastuusta, sisäisen turva, turvallisuuden strategiasta, Europolin, Eurojustin ja Frontexin roolista. Tervetuloa teille kaikille tähän kokoukseen. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me tällä tavoin kokoonnumme eri kansallisten jäsenvaltioiden äh, parlamenttien edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat. Ja näin yhdessä keskustelemme relevantteja kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen perustamista ja Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Jo kaksi mm, vuotta sitten suunnilleen Lissabonin sopimus tuli voimaan. Me juhlistimme asiaa Sanoimme, miten tärkeää on lopultakin saada se. Oli aivan selvää, että kansalaiset olivat eurooppalaisen prosessin ytimessä, Euroopan rakennusprosessin ytimessä, niin kuin sanomme, meidän agendojemme ytimessä sekä kansallissa että Euroopan parlamentissa mutta me emme painottaneet siltikään tarpeeksi sitä, miten tämä uusi toimielinjärjestelmä Lissabonin äh, sopimuksen mukaisesti monimutkaisti elämäämme. Me aina puhuessamme Lissabonin sopimuksesta sanoimme, että Lissabonin sopimus yksinkertaistaisi asioita. Tämä ei ollut kuitenkaan aivan totta. Se oli osittain totta, mutta ei aivan koko totuus. Koko totuus onkin se, että tietyissä kysymyksissä se myös hankaloittaa parlamenttien sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin elämää, mutta tähän on hyvät oikeutetut syynsä, koska meidän täytyy tehdä yhteistyötä paljon enemmän kuin aikaisemmin, jotta voimme vahvistaa Euroopan unionin politiikkaa, jossa käsitellään vapautta, turvallisuutta ja oikeutta monet asiat näistä liittyvät kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Ulkorajat, vapaa liikkuvuus tämän äh, kansalaisten äh, alueella, kansainvälisen rikollisuuden torjunta äh, sekä poliisi- että rikosoikeudellinen yhteistyö ja vakavat rikokset, vakavat uhat, jotka ovat meille yhteisiä. Ihmiskauppa, korruptio, huumekauppa, asekauppa, rahanpesu, turvallisuusstrategia liittyy yhteisiin turvallisuustavoitteisiin, ajatellen varsinkin terrorismia, mutta myös kun halutaan rakentaa kansalaisille tätä turvallista aluetta niin, että heidän oikeutensa on täysin huomioon otettu huolimatta kansallisista rajoista, koska tästä juuri täällä puhumme, joten me olemme sitoutuneita yhteistyöhön. Kansalliset lainsääntäjät, artikla 12 Euroopan unionin perustamissopimuksessa – on tässä pätevä. Siinä jäsenvaltiot vaikuttavat siihen, että unioni toimii hyvin osallistuen oikeuteen, turvallisuuteen perustuvaan alueeseen, ottaen huomioon kaikki tämän alueen asiat. Myös Seutin 70 artikla on tässä mukana ja kyse on Europolin Eurojustin arvioinnista – Nämä takaavat siis poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja tässä tulevat kyseeseen 85 ja 88 artiklat. Siitä syystä meillä oli ensimmäinen parlamenttien välinen kokous ja nyt meillä on toinen parlamenttien välinen kokous näissä puitteissa. Tämä prosessi prosessi käynnistettiin Euroopan parlamentin äh, puheenjohtajakokouksessa, joka pidettiin Tukholmassa 2010. Ja juuri tuossa kokouksessa pyydettiin, että Belgia puheenjohtajakaudellaan äh, tarkastelisi sitä, että pidettäisiin tulevaisuudessa säännöllisesti näitä kokouksia, jossa äh, puhutaan nimenomaan vapauden, turvallisuuden, oikeuden alueesta. Me olemme tällä tiellä olleet siitä lähtien ja siitä syystä me olemme täällä tänään. Ja meidän pitää tällä yhteistyöllä suojella kansalaisia EUn yhteisen lainsäädännön puitteissa. Nyt on haasteena laatia lakeja, taata perusoikeudet kautta EUn ja meidän täytyy säilyttää myös tärkeät elementit, jotka liittyvät kansallisiin oikeusjärjestelmiin ja säädöksiin. Ja tässä pätee artikla 87 EUn toiminnasta ja toissijaisuus, suhteellisuusperiaatteita noudatetaan niin, että otetaan täysin huomioon myös kansalliset lainsääntäjät. Kaikki nämä operatiiviset tekijät huomioon ottaen meillä on edessämme useita tehtäviä ja haasteita, jotka pitää täyttää on useita eurooppalaisia virastoja, Frontex, eh, Sepol, Enisa ja muut relevantit eh, virastot, eh, esimerkiksi Europol, Eurojust, jotka jo mainittiin, ja useita järjestelmiä, kuten esimerkiksi Schengen-järjestelmä, BIS-järjestelmä, samoin kuin tulevat mekanismi, jotka liittyvät tiedusteluun. Joten kansalliset hallinnot rakentavat näitä yhteisiä välineitä, jotka ovat hyvin olennaisia siinä mielessä, että me pääsemme tavoitteisiimme – ja Euroopan parlamentissa saimme neuvoston päätöksen siitä, että Europolista tulee virasto ja olemme pyytäneet, että komissio antaa lainsäädäntöehdotuksensa, jossa tulisi ainakin parlamentaarinen valvonta joka kohdistuu Europoliin ja Eurojustiin 70 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin osallistumisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeviin arviointeihin, joten ajatellen tätä aikataulua, Lissabonin sopimusta ja aikais, entistä kolmatta pilaria. Me olemme hiukan myöhässä näissä kysymyksissä jonkin verran. Meidän pitää tehdä siis aika paljon töitä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, kun katsomme, mitä kansalaiset, meidän edustamamme kansalaiset odottavat. Me rakennamme työ yhteisön. Siinä on esittelijöitä, varjoesittelijöitä täältä Euroopan parlamentista, samoin kuin kansallisista parlamenteista, ja nämä tekevät yhteistyötä toimielinten ja eh, sisä- ja oikeusasioiden ministeriöiden kanssa. Tämä on siis juuri se tie, johon käymme, jota käymme ja meidän pitää noudattaa sitä, kunnes tehtävämme on äh, saatu valmiiksi. Meillä on suuri kunnia äh, saada teidät tänne vieraaksemme Euroopan parlamenttiin. 43 jäsentä 25 kansallisesta parlamentista. Ja he edustavat ainakin 18 Jäsenvaltioita, jotka ovat täällä läsnä tänään. Kiitoksia, kun tulitte tänne paikalle. Kiitoksia, että vaivauduitte kunnioittamaan tätä ja pidätte riittävän tärkeänä näitä kysymyksiä, jotka liittyvät vapauden, turvallisuuden, oikeuden alueeseen. Me olemme tietenkin tyytyväisiä, kun saamme yhdessä komission jäsen Cecilia Malmströmin kanssa vetää tätä kokousta. Mukana on neuvostosta myös Adam Krapatski. Hän on sisäisen turvallisuuden komitean puheenjohtaja Ensin kuuntelemme, mitä sanoo mm, komission jäsen Malmström, sen jälkeen sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean puheenjohtaja Rapatski, puheenjohtaja valtiopuolasta Puolasta, ja sen jälkeen mm, kuulemme puheenvuoroja ja mm, sitten laajempi keskustelu. Nyt täytyy pitää aikataulu mielessä tässäkin kokouksessa. Ja puheenvuoron saa aina kaksi jäsentä kansallisista parlamenteista ja yksi jäsen kansallisesta äh, Euroopan parlamentista. Ja tässä on syytä pitäytyä kahdessa minuutissa. Siinä voidaan olla hiukan joustavia, mutta on tärkeää pitää mielessä tämä, koska Meitä on aika paljon täällä salissa ja tällä tavoin käymme, voimme käydä läpi tämän, tämän iltapäivän ja huomisen aamun esityslistan. Tervetuloa tänne nyt. Totta kai komission jäsen Malmström voi puhua vapaasti. Tervetuliaispuheenne voitte pitää aivan vapaasti ja esittää näkökohtanne seuraavaksi. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat, hyvät ystävät. Olen erityisen ilahtunut voidessani olla tänään täällä puhumassa teille. Ja ilahtunut nähdessäni, että niin monet ovat tulleet koko matkan tänne keskustelemaan näistä tärkeistä asioista, joita käsittelemme tänään ja huomenna. Turvallisuus, kuten puheenjohtaja totesi, on etusijalla kansalaisillemme. Joka kerta, kun Eurobarometri tutkimus tehdään, ja kysytään kansalaisilta, mikä on tärkeää, niin turvallisuus on heille erityisen tärkeää. Tietysti Euroopan unionin täytyy varmistautua siitä, että sen kansalaiset voivat elää turvallisella alueella. Ja heidän täytyy olla luottavaisia sen suhteen, että heidän perusoikeutensa, oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaa kunnioitetaan. Tässä puitteistossa on erityisen tärkeää, että parlamentaarin valvonta EU-toimissa on olemassa, koska se tarjoaa legitimiteetin toiminnallemme tällä erittäin arkaluontoisella alueella. Lissabonin sopimus tarjosi teille mahdollisuuden olla enemmän mukana EU-politiikan valvonnassa, kun käsitellään oikeudenvapauden ja turvallisuuden aluetta. Se on uskoakseni sopimuksen yksi parhaista keksinnöistä, koska se tarjoaa paremman avoimuuden, vastuullisuuden ja mukanaolon. Tällä erittäin ehkä arkaluontoisella välillä jopa ristiriitaisella alueella. Meillä on kaikilla turvallisuusuhkia, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, tietoverkkorikollisuus, ihmiskauppa ja huumekauppa ovat tällaisia. Nämä haasteet ovat yhä hienovaraisempia ja ne ovat rajoja ylittäviä. Rikolliset hyödyntävät uutta teknologiaa, internettiä ja nähdään myös, että yhä enemmän rikollisjoukkioissa on monimuotoisuutta. Jotta näihin yhteisiin uhkiin voitaisiin vastata, Euroopan unionin täytyy tarjota jotain lisäksi sille, mitä kansalliset viranomaiset tekevät. Kansallisten parlamenttien ja viranomaisten rooli on elintärkeä ja monet näistä asioista kuuluvatkin pitkälti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Kuitenkin vastuu siitä, että EU on oikeudenvapauden ja turvallisuuden alue, jaetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä. Euroopan komissio hyväksyi vuosi sitten miltei tiedonannon, joka koskee eurooppalaista turvallisuusstrategiaa. Ja tuossa tiedonannossaan määrittelimme viisi prioriteettialuetta, jossa EU voi tarjota todellista lisäarvoa ja ehdottaa konkreettisia toimia. Viisi tavoitetta olivat eh, järjestetyn rikollisuuden torjunta, terrorismi, eh, tietoverkkorikollisuus, ulkorajojen vahvistaminen ja viidenneksi vastustus, vastustuskyvyn parantaminen ihmisten aiheuttamissa luonnonkatastrofeissa. Jäsenvaltiolle on tehtäväksi pureutua näihin turvallisuushaasteisiin seuraavan neljän vuoden aikana. Jäsenvaltiot ja niiden virasto työskentelevät kovasti päivittäin täytäntöönpannakseen tätä strategiaa. EU-virastojen rooli on yhä kasvussa ja tänään myöhemmin keskustelemme niiden toiminnasta. Virastojen potentiaalia voidaan parhaiten hyödyntää, jos ne toimivat yhteistyössä muiden virastojen toimielinten ja EU-toimielinten kanssa. Ensi vuonna, aivan kuten puheenjohtaja totesi, komissio esittää Europol-uudistuksensa, jonka avulla pyritään vahvistamaan sen kykyä tutkia vaikeaa rikollisuutta, vakavaa rikollisuutta ja tietoverkkorikollisuutta. Aiomme lisäksi myös esittää ehdotuksen Sipolin muuttamisesta nykyaikaiseksi virastoksi, joka to voi toimia äh, myös koulutuspuolella, jota aiomme kehitellä ensi vuonna. Tämän kokouksen otsikko on demokraattinen vastuullisuus. Olen sitä mieltä, että demokraattinen legitimiteetti, joka virastoilla Euroopan unionissa on, hyötyy jos avoimuutta lisätään suhteessa parlamentteihin. Siitä syystä ehdotamme eh- keskustelua monivuotisesta strategista parlamenttien kanssa, kuten myöskin monivuotisesta työohjelmasta. Siitä syystä pyrimme myös välittämään lisää tietoa teidän parlamenteillenne näistä virastoista. Äskettäiset Frontex-säännökset osoittavat selkeästi sen, miten tätä vastuullisuutta voidaan hyödyntää. Virasto kertoo Euroopan parlamentille vuosittain toiminnastaan ja parlamentti voi myös kutsua paikalle pääjohtajan kertomaan tehdystä työstä. Demokraattinen vastuullisuus on myös erittäin tärkeä osa uutta Schengenin hallinnointia. Komission ehdotus, joka se esitti kaksi viikkoa sitten, suojelee ihmisten vapaata liikkuvuutta eli yhtä Euroopan unionin perusperiaatteista. Tämän kaltaisen järjestelmän tulisi olla EU-pohjainen ja se tulee olla Euroopan parlamentin tukema ja se näin nojautuu artiklaan 77 sopimuksessa. Juuri nyt olemme viemässä päätökseen ensimmäistä vuosikertomustamme, joka koskee, koskee tätä sisäisen turvallisuusstrategian täytäntöönpanoa. Kertomuksessa katsotaan sitä, miten strategia on täytäntöönpantu ja aikoo ehdottaa ehdotuksia sen suhteen, miten tulevaisuudessa tulisi toimia. Eurojust ja Frontex ovat olleet mukana tämän kertomuksen laatimisessa. Kaikki kertomuksessa esitetyt uhat ovat yhä edelleen olemassa. Hyvin paljon on myöskin saatu aikaiseksi, mutta lisää täytyy vielä tehdä. Järjestetyn rikollisuuden torjunnassa on edistytty hyvin, on esitetty ehdotus EU-lainsäädännöksi henkilötietojen keräämisestä niiltä lennoilta, jotka lähtevät EUn alueelta tai tulevat sinne. Korruptiovastainen osio on siinä ja meillä on myöskin direktiivi, joka koskee ihmiskauppaa, jossa määritellään ihmiskaupan sisältö. Meidän täytyy myös edetä lisää, kun pyritään saamaan takaisin menetettyjä varoja ja taistelemaan järjestäytynyttä rikollista vastaan. Yhteiset tutkimusjoukot ovat saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia ja niitä aiotaan hyödyntää yhä enemmän tulevaisuudessa. Terrorismissa ja radikalisoinnissa on erityisesti saavutettu radikalisoinnin tietoisuusverkon käynnistäminen kuukausi sitten. Se tarjoaa mahdollisuuksia äh, erilaiseen toimintaan. Ja lisäksi on puhuttu siitä, että jäädytään terroristien varoja ja parannetaan äh, maakuljetusten turvallisuutta. Tietoturva, tietoverkkoturvallisuuden lisääminen on erittäin tärkeää Euroopan äh, Tietoverkon rikoskeskuksen luominen on tärkeä asia. Ja myöskin tällaisten tiimien käyttöönotto, jotka hoitavat tietokonerikoksia, on, on erittäin tärkeä asia. Komissio alkoi esittää ehdotuksen tässä suhteessa vielä joulukuussa. Kriisihallinta, viimeinen prioriteetti, on myös asioita viety eteenpäin. Kuitenkin siinä on edetty hitaammin kuin on ajateltu. Työtä on tehty riskinarvioinnissa ja on saavutettu katastrofihallintaa ja näin ollen saattu aikaiseksi myös malli jo eurooppalaiselle uhka-arvioinnille. Kuitenkin kriisihallinnoinnissa tarvitaan lisäponnistuksia, jos haluamme päästä tavoitteeseemme. Hyvä yhteistyö jäsenvaltioiden ja EU välillä on aivan oleellista. Ja kuten totesin, ensimmäisessä kommentissani, niin tietysti kaikissa näissä on aivan oleellista se, että kunnioitamme täysin perusoikeuksia, jotka on nyt sisällytetty Lissabonin sopimukseen. Eli yhteenvetona hyvä puheenjohtaja, parlamentin jäsenillä on erittäin tärkeä rooli Lissabonin jälkeen. Siitä tulee ehdottomasti kannattaa, vaikka se on alussa johtanutkin tiettyihin keskusteluihin siihen, siitä, millä tavalla tulisi tulkita sopimusta ja tarvitsevatko toimielimet aikaa sopeutuakseen uuteen järjestelyyn. Esimerkki tästä on omaloitteinen lausunto, joka koskee sisäistä turvallisuusstrategiaa Porseliinon laatimana. Odotan erittäin mielenkiinnolla saavani työskennellä kanssani tässä asiassa. Meillä on myös mahdollisuuksia järjestää keskusteluita kansallisissa parlamenteissa. Eurooppaista turvallisuutta ei voida rakentaa ilman vahvaa demokraattista tilivelvollisuutta ja mielestäni tänä vuonna menemme juuri tähän oikeaan suuntaan eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Malmströmille. Nyt kuulemme lyhyesti herra Adam Rapatskia. Hän on sisäministeri puheenjohtajavaltio Puola ja sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean KOSin puheenjohtaja. Ja edustaa siis neuvostoa. Sitten hänen jälkeensä äh, puhuvat äh, Rita Borsellino, esittelijä aiheesta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia, kansalaisvapauksien oikeus sisäasioiden valiokunnasta ja sen jälkeen professori Giuseppe Cataldi Napolin yliopistosta. Ja ensin äh, herra Rapatski, olkaa hyvä. Państwo, z ogromną satysfakcją. Hyvät naiset ja herrat, sain tämän kutsun oikein, ja olin oikein iloinen siitä, että sain tulla puhumaan tänne parlamentaariseen kokoukseen tästä sisäisen turvallisuuden strategiasta ja Frontexin, Europolin ja Eurojustin roolista. On hienoa saada keskustella näistä asioista asiantuntijoiden kanssa. Minä olen, minulla on 20 vuotta kokemusta Puolan poliisissa. Minä johdin siellä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan keskittyvää yksikköä ja keskustelut sisäisen turvallisuuden strategiasta asiantuntijoiden kesken on suuri haaste, sillä jo 18 kuukautta sisäisen turvallisuuden strategiasta on kulunut, jossa jossa, jossa tunnistetaan suurimmat uhat EU:ssa. Nämä uhat eivät kata pelkästään toimia yhdessä jäsenvaltiossa, vaan myös rajat ylittävät toimet. Meidän pitää kohdata nämä haasteet yhdessä. Emme voi torjua siis järjestäytynyttä rikollisuutta tai tietoverkkorikollisuutta tai terrorismia tai mitään muutakaan kansainvälistä rikollisuutta ilman kansainvälistä yhteistyötä. Tässä sisäisen turvallisuuden strategia mainitsee, että ne välineet, joita meillä on säännösten toteuttamiseen, niitä pitää käyttää yhteisten arvojen pohjalta, kuten demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden pohjalta ja ihmisoikeuksien periaatteiden pohjalta. Minä sanon poliisinkin edustajana ja lainvalvontaviranomaisten edustajana, jotka aina keskittyvät keskittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön, sanon, että me haluamme myös turvata tai taata turvallisuuden kansalaisillemme ja taata heille heidän perusoikeutensa. Kaikki toimet tähtäävät siihen, että voimme taata sisäisen turvallisuuden. Toimien pitää olla suhteellisia ja tarpeellisia. Niiden pitää olla hyvin kohdennettuja, sillä me emme voi päästä tilanteeseen, jossa tietyn turvallisuustason takaaminen haittaisi tai häiritsisi tiettyjä perusoikeuksia tai yksityisyyttä. Sisäisen turvallisuuden strategian, strategia puhuu myös henkilötietojen, EU-kansalaisten ja kolmansien maiden henkilötietojen käyttämisestä meidän pitää löytää sopiva tasapaino tarpeen, näiden tietojen käsittelyn tarpeen ja henkilötietojen suojelun välille. uusien teknologisten ratkaisujen ei pitäisi uhata ihmisten yksityisyyttä ja henkilötietoja, vaan niiden pitäisi antaa meille välineitä suojella ihmisten henkilötietoja. Tällä hetkellä ne standardit, joita meillä on tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja vaihtamiseen, perustuvat suhteellisuusperiaatteeseen, laillisuus- ja laillisuusperiaatteeseen me, meillä on tietyt säännöt säily, tietojen säilyttämisajasta, luottamuksellisuudesta ja niiden virastojen valvonnasta, jotka käsittelevät henkilötietoja. Näin me takaamme henkilötietojen suojaamisen ja näillä ehdoilla voidaan taata, että nämä tiedot, joita tarvitaan turvallisuusjärjestelmän luomiseksi EUn kansalaisille, että näitä tietoja samalla suojataan tehokkaasti. Tärkeä on myös EUn kansalaisten tietoisuus. Heidän pitää olla tietoinen kaikista heidän oikeuksiensa rajoituksista, jotka syntyvät siitä tarpeesta, että meidän pitää taata sisäinen turvallisuus. Kansalaisten tulee tietää, mitkä heidän oikeutensa ovat ja mikä on niiden virastojen toimivalta, jotka käsittelevät tällaisia henkilötietoja ja tietoja. Kansalaisten pitää lisäksi tietää, että näitä virastoja todellakin tarkoin valvotaan. Tasapaino perusoikeuksien suojelun ja lainvalvonnan, lainvalvontaviranomaisten tarpeellisuuden välillä luo todellakin haasteita sekä kansallisille parlamenteille että Euroopan parlamentille, sillä parlamentit voivat voivat ottaa käyttöön hyvää lainsäädäntöä niiden tietojen perusteella, joita saadaan, käsitellään ja tallennetaan, mutta parlamenttien pitäisi myös tiedottaa toisilleen myös ennen kaikkea luottamuksellisista arkaluotoisista tiedoista, jotka saadaan operatiivisissa toimissa tietoon. Euroopan parlamentti ja Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamentilla on oikeus vaatia tiettyjä, tiettyjä tietoja ja valvoa tietojen käsittely, käsittelyä, jotta kansalaisoikeudet voidaan taata. Tällä hetkellä sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea KOSI, sillä on ollut Puolan puheenjohtajakaudella kunniaa käsitellä tämän strategian täytäntöönpanoa. Tässä täytäntöönpanossa on kyse ennen kaikkea monivuotisen, monivuotisten strategisten suunnitelmien kehittämisestä. Näiden, näissä suunnitelmissa pitää tunnistaa uhka-alueet ja uhka-aiheet esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden alalla. Nämä uhkakuvat sitten taas muutetaan operatiivisiksi suunnitelmiksi, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti. Meidän komiteamme työssä kiinnitämme paljon huomiota tarkkailuun sen valvontaan ja tarkkailuun siis, että perusoikeuksia ja kansalaisoikeuksia kunnioitetaan näiden strategisten suunnitelmien toteuttamisessa. Puolan puheenjohtajakaudella me teemme kaikkemme, jotta näiden strategioiden toteuttaminen kunnioittaa myös perusoikeuksia, että, että näitä perusoikeuksia sitten heijastellaan eurooppalaisessa lainsäädännössä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi annamme puheenvuoron sisäisen turvallisuuden vastuuhenkilön Libe-valiokunnasta. Rita Borsellin, olkaa hyvä. Mm, arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, tapasimme viimeksi vuosi sitten, tai itse asiassa kaksi vuotta on nyt siitä, että perusoikeuskirja ja Lissabonin sopimus tulivat voimaan. Usein sanotaan, että tämä sopimus oli todella laadullinen harppaus, ei pelkästään sopimus. Se muutti unionia ja sen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Aikaisemmin me puhuimme yhteistyöstä hallintojen kesken. Meillä oli tietyt minimistandardit esimerkiksi turvapaikanhakukysymyksissä. Ja nyt asetetaan yhteistä politiikkaa näillä sopimuksilla. Ajatellen esimerkiksi maahanmuuttoa. Nyt meidän täytyy tarkastella turvallisuutta myös eurooppalaisesta näkökulmasta – kuten artikla 12 sopimuksessa sanoo, kansallisia parlamenttia pyydetään myös osallistumaan tähän toimintaan. Tässä kuitenkin hallituksilla on oikeus kahdenvälisiin suhteisiin nyt ainoastaan eurooppalaisin voimin voidaan kohdata globalisaation asettamat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet, samoin kuin maahanmuuttoon liittyvät haasteet. Talouspuolella EU on valitettavasti huomannut, että se ei ole kehittänyt riittävästi talouden hallintaa koskevia välineitä, niin kuin sen olisi pitänyt silloin, kun perustettiin yhteisvaluutta. Nyt se yrittää sitten tätä kuroa umpeen. Minä toivon, että samoin ei käy vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueelle ja siihen liittyvään politiikkaan. Nyt on selvästi merkejä tietojen jäsenvaltioiden kesken keskinäisestä luottamuksen puutteesta ja on otettu uudelleen käyttöön kansalliset rajavalvontamenettelyt. Tämä, äh, tässä puhutaan turvallisuusriskeistä. Ikään kuin muut jäsenvaltiot eivät enää tarjoaisi takeita, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen, joka liittyy tähän alueeseen. Samantyyppinen kysymys kuin euro on taloudelle. Minun mielestäni meidän täytyy miettiä näitä niin, että meillä on enemmän solidaarisuutta, yhteistä sitoumusta, eikä pitäisi antautua paikallisten trendien tai populismin vietäväksi. Solidaarisuus on Euroopan ytimessä. perustamissopimuksen artikla 80 vaatii solidaarisuutta, ei pelkästään talouden alalla. Ja tämä on erityisesti totta ajatellen Tukholman neuvoston päätelmiä esimerkiksi sisäisen turvallisuuden strategian puitteissa. Ja tällä alueella, kun tarkastellaan yhteistyötä, niin Romanian Bulgarian pitäisi aloittaa Schengen-yhteistyönsä, kun nyt ajatellaan, että näissä maissa on saavutettu tietyt standardit. Ei ole oikein, että jotkut hallitukset asettavat lisäehtoja. Totta kai syntyy lisäriskejä, kun Schengeniä laajennetaan, mutta kyse on myös yhteisistä toimista, joihin nämä maat voivat tulla mukaan. Jos haluamme äh, rajavalvontaa ja äh, rajavalvonnan tiukemmaksi, niin äh, sitä varten voidaan tehdä ehdotuksia, mutta tässä pitää kattaa koko alue. Jos nyt sitten puhutaan sisäisestä turvallisuusstrategiasta, niin me odotamme kovasti ensimmäistä operatiivista kertomusta komissiolta ja se on oikein mielenkiintoista saada lukea. Mielenkiintoista kuulla tämänpäiväinen huominen keskustelu ja katsoa, toistetaanko tämä aloite jatkossakin. Toivon, että seuraava kertomus tulee ajoissa, samoin kuin toivon, että me saamme paljon yksityiskohtaisemman raportin kuin tänä vuonna. Tämä raportti on nyt siellä asiakirjoissanne. Ottaisin esiin tässä yhteydessä vielä, että minun mielestäni nykyinen tiedonvaihto toimielinten välillä on riittämätöntä. Ja tämä on aivan ilmeistä myös Libe-valiokunnan äh, julkilausman tai päätöslauselman mukaisesti, joka liittyy vapaaseen liikkuvuuteen, äh, terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tässä äh, olemme hyvinkin turhautuneita, varsinkin kun katsotaan, miten varovaisesti suhtaudutaan sopimuksessa siihen, että annetaan tietoa kansallisille ja Euroopan parlamentille. Siitä huolimatta mm, nämä keskustelut, joita täällä käymme, siitä pitäisi syntyä mielenkiintoisia ajatuksia ajatellen myös Europolia, Eurojustia ja Frontexia. Tietyt selvitykset me olemme selvityksiä tilanneet myös Libe-valiokunnasta. Ne varmasti kiinnostavat myös parlamentteja, kansallisia parlamentteja. Nyt on tehty selvitys niin sanotusta poliittisesta syklistä ja täytäntöönpanostrategioista. Ja minun mielestäni nämä menetelmät, joita on ehdotettu, ovat aivan vakavasti otettavia. 2013 alkaa seuraava poliittinen sykli ja siinä ovat mukana parlamentit. On selvitys myös Euroopan virastoista. Nyt kun Euroopan virastot toimivat kansallishallintojen kanssa yhteistyössä, me, tästä saattaa syntyä tiettyjä ongelmia, joihin pitäisi kyllä puuttua vakavastikin nämä, kun nämä virastot hankivat itselleen vaikeampia, monimutkaisempia tehtäviä, kansallisten parlamenttien pitäisi olla tarkkailemassa myös Eurojustia ja Europolia, mutta tähän tulevat mukaan myös Frontexin tyyppiset virastot, on ehdotettu myös sellaista verkostoa, jossa kansalliset viranomaiset olisivat myös edustettuina, mutta ilman parlamentaarista vastuuta. Mitä tulee sitten tietojen saatavuuteen, se on siitä on tehty erittäin tärkeä hyödyllinen selvitys. Tässä työasiakirjassani otan esiin, että kun puhutaan turvallisuudesta, olipa se sitten sisäistä tai ulkoista, niin tietoa pitää suojata unionin etujen mukaisesti, mutta se ei saisi olla tekosyynä, kun mm, ei haluta antaa tietoa kansalaisten tai edustajien käyttöön Eurooppa tai kansallisella tasolla, mutta meillä ei ole tietojen saatavuudesta mitään yhteisiä sitovia sääntöjä ja se tarkoittaa sitä, että kansalliset viranomaiset tai Euroopan viranomaiset Mm. heillä on merkittävästi valtaa, kun päätetään siitä, kuka tietoja saa. Eurooppa-tasolla on aika sekava tilanne ja minä toivon, että kun nyt on tarkoitus Cashmanin ähm, mietintöä käsitellään, siitä saadaan lainsäädäntöratkaisu, joka noudattelee paremmin tuomioistuinten päätöksiä ja sopimuksia. Minun mietintöluonnokseni ei ole vielä täällä papereissa, koska halusin odottaa näitä keskusteluja varjoesittelijöiden ja poliittisten ryhmien kanssa ja minä odotan kyllä panosta myös komissiolta, neuvostolta. Ja lopuksi sanoisin vielä, että me aloitamme tänä vuonna jo ensi vuoden sisäisen turvallisuusstrategian kokouksen valmistelun ja täytyy käyttää tämä aika hyödyksi. Meidän pitäisi miettiä myös kansallisia kertomuksia, jotka eh, antavat meille selkeämmän kuvan tilanteesta – mutta tämä äh, tulee sitten tietenkin loppupäätelmissä esiin. Kiitoksia edustaja Borsellino. Nyt äh, meillä on äh, viimeinen puheenvuoro tai alustus tässä ensimmäisessä avausistunnossa. Professori Giuseppe Cataldi Napolin yliopistosta. Hän tarjoaa meille yliopistomaailman asiantuntemusta minkälaisen tasapainon löydämme eh, turvallisuuden ja vapauden eh, välillä. Professori Katani, Cataldi, olkaa hyvä. Presidente, io ho preparato un breve intervento in inglese, però vorrei... Kiitoksia. Olen valmistellut lyhyen puheenvuoron englanniksi. Mutta näin alkuun haluan kiittää teitä omalla kielelläni ja tämän kokouksen järjestäjiä, jotta voin kertoa teille muutaman lyhyen näkemyksen akateemisesta maailmasta katsoen. Minulla on henkilökohtaisesti suuri kunnia ja sille eh, instituutiota edustan, eli Napolin yliopisto Orientale. Ja näin voin kertoa teille oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueesta ja miten se toimii nyt jo kahden vuoden kuluttua Lissabonin sopimuksen voimaan tulosta. Se ei kuitenkaan edelleenkään ole vielä riittävän keskeinen EU-politiikan lainsäädännön ja virastojen kannalta. Ne ovat yhä edelleen enemmän keskittyneitä minun mielestäni hallitusten väliseen yhteistyöhön, joka koskee unionin turvallisuutta sellaisenaan. Ja näin pyrin ottamaan esille hyvän oikeuskäytäntövälineen, välineen Euroopan eh, ihmisoikeustuomioistuimen ehdottoman välineen ja sen potentiaali ei ole riittävästi hyödynnetty vielä, kun pyritään pureutumaan myös operatiivisella tasolla siihen, että tasapainottaa sisäiset turvallisuustarpeet ja ihmisoikeusvelvoitteet. Tällainen arviointimarginaali voitaisiin jollain tavalla siirtää myös operationaaliselle tasolle. yhtäältä tuomioistuinten ja toisaalta elinten valittujen ihmisten välityt instituutiot nojaavat erityyppiseen legitimiteettiin, mutta molemmilla on velvollisuus toimia vahtikoirana, kun ovat vastuussa sisäasioista. Sillä vanhojen, vanhan kompetenssin ja uusien kompetenssien luonti täytyy tasapainottaa, kun pyritään luomaan täyttä parlamentaarista ja oikeudellista valvontaa, aivan kuten Lissabonin sopimus on todennut. Mutta siinä ei ole vielä päästy strategisella tai lainsäädännöllisellä eikä edes operationaalisella tasolla. Tietysti ongelmia on ja mainitsisin niistä muutaman kolmansien valtioiden kansalaiset. Meidän eh, oikeudenvapauden turvallisuuden aluetta me ei voida rakentaa kolmansien valtioiden kansalaisten eh, kustannuksella. Me emme saa millään tavalla pettää Tampereen Euroopan neuvoston henkeä vuonna 1999. Silloin kun tämän hankkeen tavoitteet asetettiin, niin perusoikeuskysymys ei ole pelkästään demokratiaan liittyvä asia, joka kuuluu kansalaisillemme, vaan se liittyy myöskin sivilisaation ja ihmisyyteen. Ja sitten kolmansien valtioiden yhteistyö ja ihmisoikeuksien suojeleminen samalla kun turvallisuuspolitiikka täytäntöönpanaan on monimutkaista siitä yksinkertaisesta syystä, että työskennellään kolmansien valtioiden kanssa. Ja näiden valtioiden virastojen kanssa, jotka taas liittyvät laivanluontoviranomaisiin, jotka eivät useinkaan toimi samalla tavalla kuin EU:ssa. Mutta se merkitsee sitä, että meidän pitäisi tehdä vähemmän, vaan meidän tosi pyrkiä enempään, varsinkin kun teemme turvallisuus, turvallisuuteen liittyviä sopimuksia ulkolaisten kumppaneidemme ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Meidän tulisi puoltaa vähimmäisstandardejamme. Haluaisin muistuttaa Jusuf ja Kadi tuomioista, Luxemburgin tuomioistumista, jota hyvin tunnemme, joka kertoo siitä perusoikeuksien suojan tasosta, jota YK on sanktiokomitea pohtii silloin, kun se näitä asioita tarkastelee. Silloin, kun esitetään luettelo esimerkiksi terroristeista. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin muistuttaa tästä marginaalista arviointidoktriinista. Yleisesti ottaen marginaalinen arvio koskee harkintavaltaa, jonka tuomioistuin tarjoaa kansallisille viranomaisille, kun nämä täytäntöön panevat velvoitteitaan ihmisoikeusyleissopimuksen puitteissa. Avainasemassa olevat sanat ovat tärkeitä. Toissijaisuus, ja tarkastelu. Ne kertovat sitä, millä tavalla järjestelmä toimii. Ja siitä syystä jatkuva yhteydenpito kansallisiin viranomaisiin on tärkeää, sillä ne pystyvät paremmin antamaan lausunnon rajoituksen tarpeellisuudesta. Siitä huolimatta meidän täytyy kuitenkin hyväksyä kaikki poikkeamat yleissopimuksesta nyt pääsemmekin lähemmäs tätä aihettamme. Uskoakseni eurooppalaisen lainsäädäntöelinten, eurooppalaisen parlamentin ja Euroopan parlamentin, kuten myöskin Euroopan sisäasioiden virastojen tilannetta pitäisi tarkastella ja sitä, millä tavalla toimitaan kansallisella, suprakansallisella tasolla – olisi tarpeen tarkastella mahdollista siitä, sitä, että käännetäänkö tämän doktriinin roolit ylösalaisin. Kun halutaan arvioida rajoittavia uhkia, jotka vaikuttavat EU-alueeseen, niin tietysti tässä pitäisi olla kuitenkin rajoitettu harkintavalta kansallisella ja ylikansallisella alalla pitäisi noudattaa tiettyjä parametreja nähdäksemme, että mennäänkö tässä legaliteetin rajojen yli. Ja nämä parametrit ovat erityisen tunnettuja. Juridinen kontrolli, varmuus, yhteiskunnallinen tarve, suhteellisuus. Eli tämä harkintavalta, doktriini on sellainen, jota voidaan käyttää yhtenä osana, kun täytäntöön pannaan ihmisoikeustoimintasuunnitelmaa, aivan kuten Tukholman ohjelma vaatii hyväksyttäväksi. Eli parlamentin välinen valvonta on erittäin tärkeä. Myös siitä syystä, että koska edelleen on tiettyjä ongelmia, joita omissa valtioissa on nähtävissä kun puhutaan siitä, millä tavalla virastot voivat toimia. Haluan tässä suhteessa muistuttaa Bundesverfassungsgerichtspäätöksestä 2009, jota pidetään yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. Ja Saksa siis sanoo hyödyntää niitä säännöksiä, jotka saattavat vaikuta kansalaisten yksityiselämään tai poliittiseen toimintaan. Tämä on oire siitä, että meillä on legitiimejä huolenaiheita siitä, että parlamentaarista valvontaa ei vielä ole viety päätökseen. Eli demokraattinen tilivelvollisuus on ongelma. Se, että rakennetaan julkinen demokratian alue, jossa oikeudenvapauden ja turvallisuuden aluetta voidaan pitää juridisena keskiönä. Tämä on juridinen velvoite EUlle artiklan 10 ja 2 mukaisesti Lissabonin sopimuksesta. Tähän päätänkin puheenvuoroni. Meidän täytyy ratkaista tämä vastuullisuuskysymys. Hyödyllinen väline siinä pitäisi olla tämä harkintavaltadoktriinin hyödyntäminen sellaisena kuin ihmisoikeustuomioistuin sitä on kehitellyt. Kiitoksia. Thank you, professor Cataldi. Kiitoksia, professori Cataldi. Nyt kuten sanoin, meillä on vielä 40 minuuttia tämän keskustelun päättämiseksi. Ehdottaisin, että annamme kahdalle, kahdelle parlamentin, kansallisen parlamentin jäsenelle puheenvuoron sen jälkeen yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle, Lord David Honey, Ison-Britannian ylähuoneesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein kovasti, että sain puheenvuoron, puheenjohtaja. Minä todellakin haluaisin käyttää tilaisuuden kommentoidakseni tätä raporttia, jonka valiokuntani laati komission sisäisestä turvallisuusstrategiasta. Pääviestinä tässä oli se, että sisäinen turvallisuus, se ei lopu kansallisille rajoille eikä se ala sieltä, ja se tarkoittaa sitä, että yhteisiä toimia tarvitaan samoin kuin kansallisia toimia. Ja toinen äh, seikka, jonka esitimme, oli se, että nämä viisi äh, prioriteettia, äh, terrorismin vastainen toiminta, tietoverkkorikollisuus, rajavalvonta, katastrofit. Siinä on aivan oikeat painopistealueet. Aivan oikein tehdään, kun näihin keskitytään. Pääkohdat meidän mielestämme olivat seuraavat. Sisäinen turvallisuus, se kulkee ulkoisen turvallisuuden kanssa rinta rinnan. Komission pitää tehdä enemmän kuin aikaisemmin, jotta nämä kaksi uhkaa voidaan vetää yhteen, voidaan koordinoida niitä paremmin. Ja toiseksi vielä me tuemme sitä, että tarvitaan nimi lainsäädäntöä ja uskomme, että olisi tehokkaampaa, jos sitä sovellettaisiin myös Euroopan unionin sisäisiin lentoihin, eikä pelkästään ulkoisiin. Meitä hämmentää kuitenkin hiukan, että komissio ei mainitse katastrofi toimintaa tässä tulee mieleen tsunamitapaus. Se oli merkittävä katastrofi. Siinä äh, mm, sotilasvoimien äh, rooli on olennainen, joten komission pitäisi miettiä hiukan sitä, miten koordinoidaan näitä toimia. Ja loppupäätelmänä valitettavasti meidän mielestämme neuvostossa on edelleen liikaa elimiä näitä kysymyksiä käsittelemässä. Eli pitäisi rationalisoida joka tapauksessa. Haluan kovasti kunnioittaa ministeri Rapacia meidän mielestämme tässä. Kosia pitäisi puheenjohtaa sellainen henkilö, kahden vuoden ajan ei kiertävällä puheenjohtajuudella, vaan toimia kuten Frontexissa, jotta saataisiin jatkuvuutta. Mutta pääpaino oli tietoverkkorikollisuudessa, joka on uusi alue Euroopan unionissa ja siitä on tulossa päiväistä, Se on jokapäiväinen uhka meidän vauraudellemme ja turvallisuudellemme kun laadimme tätä eh, kertomustamme, mietimme, miten toimielimiä eh, kohtaan hyökätään eh, sekä ulkosuhdehallinto että päästökauppajärjestelmä ovat joutuneet tällaisen uhan alle. Ne, näitä ei hoidettu kovinkaan hyvin näitä uhkia ja hyökkäyksiä, koska ei ole välineitä. Jäsenvaltioiden pitäisi mahdollistaa se, että toimielimet voisivat tässä suhteessa vahvistua. Ja toimielimiä pitäisi auttaa, jotta ne voisivat puolustautua. Tällä tavoin tästä ei tulisi eh, mitenkään tarttuvaa. Ja me tarvitsemme eh, tietoverkkorikollisuutta vastustavan keskuksen. Me toivomme, eh, että tämä tehtävä tulisi Europolille. Se olisi oikea elin, joka asiaa hoitaisi. Ja meidän täytyy sanoa, että olemme hallituksemme kanssa eri mieltä kun puhutaan tietoverkkorikollisuuden keskuksesta, sanotaan, että asia voidaan hoitaa nykyisin resurssein. Emme usko, että se on uskottavaa. Tässä siis tämä kertomus täällä asiakirjoissa on tiivistelmä siitä, mutta varmasti jotkut haluavat lukea koko kertomuksen ja lopuksi sanoisin vielä, että todellakin kyseessä oli luottamuslause siitä, miten komission asettaa tehtävät itselleen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Konstantinos Tsavas Kreikan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin minulla on suuri kunnia saada osallistua tähän kokoukseen. On hienoa, että parlamentit voivat näin tavata toisensa ja Euroopan parlamentin. On hienoa, että me saamme keskustella tästä tärkeästä aiheesta asiantuntijoiden kanssa. Tämä valvontamekanismi, josta puhutaan tässä parlamentin välisessä valiokuntakokouksessa, siinä, siinä mielessä, siihen liittyen pitää ensiksi miettiä, minkälaisia ne johtopäätökset olivat, jotka tulivat vuosi sitten, tai mitä tuloksia niistä on tässä vuoden aikana saatu? Miten tämä demokraattinen valvonta on Euroopan unionin instituutioissa kehittynyt? Lisäksi, nyt kun olen kuunnellut edeltäviä puhujia ja, ja kuullut, miten tässä on asioita valaistu unionin toimielinten kohdalta, niin minun täytyy kyllä sanoa, että nämä ovat historiallisia hetkiä ennen kaikkea Euroopan eteläisissä valtioissa. Tässä me näemme politiikan ja demokratian tärkeyden, siis sen, niiden tärkeyden byrokraatteihin verrattuna jotka eivät ymmärrä sisäisen turvallisuuden strategioita, jolla voimme luoda vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen. Tällä kaikella on järkeä vain silloin, jos me perustamme tämän kaiken demokratialle. Eli jos tämä siis kehittyy demokratian arvojen pohjalta. Ja tietysti Tärkeää on myös se, että politiikka puhuu selvällä äänellä. Politiikka isolla peellä. Tämä EUn poliittinen projekti, jos todella haluamme sitä kehittää edelleen, niin haluaisin, haluaisin kyllä, että markkinatkin tämän ymmärtävät, sillä poliitikot tässä, tässä kyllä taloudellisten menettelyjen ja markkinoiden edessä kumartavat. Ja tätä juuri, tämä pitää juuri ottaa huomioon. Tällähän on tekemistä myös tämän sisäisen turvallisuuden strategian kanssa. Kiitos. Parlament. Kiitoksia seuraavaksi eh, edustaja Sargentini Euroopan parlamentista. Ähm, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja kun kuunnellaan kollegoita ja tänne kutsuttuja kollegoita, niin aina ei ihan selväksi käy se, että mitä sisäinen turvallisuusstrategiamme pitää aiheena. Viittaan tähän, tässä myös professori Kataldin kommenteihin, joka otti esille kolmannet maat Euroopan unionin ulkopuolella, joiden pitäisi ottaa huomioon siis oma turvallisuusstrategiamme. Minun mielestäni meillä on kaksi suurta ongelmaa Euroopan parlamenttina, mutta myös kansallisina parlamentteina. Voimmeko luoda tällaisen luettelon sisällistä turvallisuusstrategiaa varten? Voimmeko rajata sen? Esimerkiksi ehdotus siitä, että minulla on tässä edessäni Anneliisin Europol ja sen turvallisuusongelmat ja Koosin valinnat neuvostosta, ja siinä puhutaan esimerkiksi laittamasta maahanmuutosta, turvallisuus ongelmana. Kyllä minä nimitän niitäkin ongelmaksi, mutta ovatko ne turvallisuusongelmia, se on yksi asia. Sekin, sekin täytyisi määritellä. Sitä me emme voi määritellä, koska me emme voi määritellä näitä analyysejä, joita Europol tekee, eivätkä kansallisetkaan parlamentit. Emmekä lainkaan käsittele tätä lopullista tuon kosin tekemisestä. Ja toiseksi, millä tavalla voimme valvoa sitä, että, että nämä tulokset ovat neutraaleja? Lopuksi, nyt keskustellaan paljon kopioista maailmanlaajuisella la, maailmanlaajuisella lainsäädännössä ja puhutaan kopioitujen tuotteiden estämisestä, varsinkin lääkkeiden. Se voi tietysti olla rikollista, se voi, voi myös olla sellaisia lääkkeitä, jotka menevät yhdestä kehitysmaasta toiseen. Ja että Eurooppaan ei makseta niistä mitään patentteja. Mutta me emme saa sekoittaa turvallisuuskysymyksiä tämän kaltaiseen että tehdään kopiotuotteita tai että meille tulee siirtotyöläisiä. Millä tavalla siis valvomme näitä, tätä toimintaa ja miten määrittelemme sen, mikä kuuluu turvallisuuteen ja mikä sen ulkopuolella? Kiitoksia. Now, if, I mean... No nyt, jos teille vaan sopii, meillä on toinen kysymyskierros. Me kuuntelemme toisen kysymyskierroksen eli kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ja sen jälkeen täältä edestä vastauksia ja arviointeja näistä kommenteista. Seuraavaksi edustaja Andrei Runko eh, Saksan Bundestagista. Kiitos puheenjohtaja. Aiheenahan on nyt todellakin myös se, miten sisäisen turvallisuuden strategia voidaan toteuttaa perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden pohjalta. Ja siitä minulla on muutama kysymys ennen kaikkea komission jäsen Malmströmille. Entä sitten nämä PNR-matkustajarekisteritietosopimukset, mikä rooli niillä on? Mitä EUn komissio aikoo nämä tähän, men, tähän mennessä ilmaissut äm, ilmaistut huolenaiheet ottaa huomioon, jotka ovat tulleet muun muassa kansalaisjärjestöiltä. Ja miten tulevaisuudessa voidaan toimia sen kanssa, että, että tällä hetkellä 394 USAn sisäministeriön ministeriön työntekijä antaa suosituksia, jotka, jotka johtavat siihen, että noin noin 4000 ihmistä vuonna 2011 ei saa matkustaa USAhan. Eli miten tätä toimintaa arvioidaan? Ja toinen kysymys tässä yhteydessä. Nyt EU-komissio suunnittelee toimintasuunnitelmaa Turkin, Turkin kontekstissa sisäisen turvallisuuden turvallisuuden suhteen. Mitä tarkoitatte tällä suunnitelmalla? Sillä tähän liittyy tietysti ihmisoikeuksien kunnioittamisen kysymys tähän Turkki-kysymykseen. Ja sitten viimeinen kysymys herra professori Kataldille. Hän mainitsi, ähm, mainitsi tämän todellakin tämän demokraattisen vastuun aiheen, joka liittyy Euroopan Eurojustiin ja Frontexiin. Mielestäni parlamentti on tehnyt tästä tutkimuksen, joka käsittelee demokraattisen vastuun ongelmaa ja demokraattisen valvonnan ongelmaa. Miten, miten tämä ongelma, että näitä virastoja ei todella demokraattisesti valvota, miten siihen voidaan tulevaisuudessa puuttua? Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Bublan Tsekin äh, parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on äh, ainoastaan yksi huomio, joka liittyy äh, rouva Borsellinon puheenvuoroon. Hän puhui tietojen luokittelusta, luokittelutasosta ja siitä, miten näitä tietoja voidaan jatkossa käyttää. Tämä on asia, josta keskustellaan usein ja äh, tästä ongelmasta tulee helposti este silloin, kun eri poliisijärjestöt tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Minä olen sillä kannalla, että nyt olisi olennaista ottaa käyttöön tiettyjä sääntöjä, jotka vastaavat niitä sääntöjä, joita NATO noudattaa. Ja sitten noudattaa tämän tyyppisiä sääntöjä se, joka on tiedon luonut voi asiasta päättää, koska tämä taho tietää, minkä tyyppisesti tämä tieto pitää luokitella ja muiden pitäisi noudattaa tätä luokitteluperustetta. Ja tekijän, tekijän siis pitää näin tehdä. Minun mielestäni pitäisi mennä tähän suuntaan, jotta saataisiin aikaan sisäinen järjestelmä. Ja sitten parlamentaarinen valvonta – parlamenteilla pitäisi olla mahdollisuus saada näitä tietoja ja onko kyse sitten jäsenvaltioiden vallasta. Niiden pitäisi määritellä tämä mahdollisesti tämä järjestelmä ja vaatia näitä. Ja sitten tämän toisen kierroksen lopuksi vielä edustaja Alfano Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin toivottaa kaikki kansallisten parlamentin kollegat tervetulleeksi. Puhun Euroopan parlamentin esittelijänä ja käsittelen mietinnössäni järjestetyn rikollisuuden torjuntaa. Kaikki poliittiset ryhmät ovat mukana tämän mietinnön laatimisessa ja se näkyy myös siitä yksimielisyydestä, jolla mietintö hyväksyttiin 29.9. valiokunnassamme. Mietintö esittää vahvoja suosituksia kaikille kansallisille viranomaisille. Meillä on pitkä yksityiskohtainen luettelo vaatimuksia siinä. Ja koska Euroopan parlamentti ei halua olla mikään passiivinen toimija tässä, vaan se haluaa viedä saa loppuun, joka sopimuksessa näkyy, niin Libya ilmaisi selkeän halun saada parlamentaarinen valiokunta aikaiseksi, joka käsittelee järjestäytynyttä rikollisuutta ja mafiaa. Tämä siis on tilapäinen valiokunta. Sen tavoitteena on etsiä riittäviä menettelyitä ja löytää koordinoitu lähestymistapa Euroopan unionissa. Me tiedämme, että tämän tyyppisen parlamentaarisen valiokunnan perustaminen on erittäin pitkä ja monimutkainen tehtävä, mutta luotan kaikkien poliittisten ryhmien tietoisuuteen siitä, että meillä täytyy olla tiukkaa politiikkaa, kun pyrimme torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Muutama muu vaatimus vielä tästä mietinnöstä. Me haluamme, se, että jäädytetään rikoksen hyödyt ja että mafiakysymykset laajentaa koskemaan kaikkia 27 jäsenvaltiota enemmän yhteistyötä Eurojustin, Europolin ja muiden viranomaisten kesken. Lisäksi tulee vielä tunnistaa oikeudelliset päätökset avoimuusstandardit, joiden avulla voidaan varmistautua siitä, että eh, järjestetyt rikollisuusverkostot eivät saa rahoja käyttöönsä. Rahapesuun liittyvät tiukat säännökset, jotka koskevat niitä, jotka on tuomittu järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja tällaiset eivät voi olla esimerkiksi Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaina. Viimeinen arviointi Europolista osoittaa, että vuonna 2011 on erittäin huolestuttava kanta. Ja tässä nähdään järjestäytyneen rikollisuuden läsnäolo Euroopan unionissa. Se kertoo, että Etelä-Italiassa on neljä keskusta, Balkanilla, Itä-Euroopassa ja Baltian alueella, Belgia ja Alankomaat ja Iberian niemimaa. on tietysti kaikki varmasti samaa mieltä siinä, mitä tässä asiakirjassa todetaan, mutta samalla täytyy myös tunnustaa se, että järjestäytynyt rikollisuus on nyt levinnyt kaikkiin 27 jäsenvaltioon. Sitä ei vastusteta juuri millään muotoa, kun se on taloudellisella sektorilla ja julkisessa hallinnossa, mutta vaikuttaa siltä, että tämänkaltainen yksityiskohtainen analyysi ei ole saanut seurakseen politiikkaa, joka käsittelisi näitä ongelmia. KOSI ja sen eri hankkeet ehdottomasti merkitsevät askelia eteenpäin, mutta pieniä sellaisia. Ne osoittavat sen, että kansallisparlamentit ovat erittäin vähän mukana. Arvostan kovasti Euroopan komission tekemää työtä, varsinkin komission sen Malmströmin tekemää työtä. Neuvosto, Europol ja Eurojust tekevät parhaansa painottaakseen kansallisten viranomaisten työtä. Mutta kysyn, millä tavalla voimme valittaa Europolista ja Eurojustista, jos me osoitamme, jos me emme itse kanna vastuutamme, kun edustamme kansalaisia ja vie loppuun sitä, minkä voimme tehdä. Missä asiantuntijoiden työ päättyy ja poliitikkojen työ alkaa. Yhteenvetona, hyvä puheenjohtajana, Euroopan unionin perustamissopimuksen artikla 10 sanoo, että se perustuu edustuksellisen demokratiaan. Ja artikassa 12 määritellään se, mitä kansallisten parlamenttien tulee tehdä, että sen tulee olla aktiivista toimintaa. Meidän mielestämme Euroopan parlamentin yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa pitäisi viedä eteenpäin tätä poliittista johtajuutta. Ei siksi, että saisimme jonkinlaisia etuoikeuksia, vaan siitä syystä, että näin voimme todella torjua järjestäytyntä rikollisuutta. Minun ja edustaja Borsellinon, kuten myöskin edustaja Inet Feltin mietintö, ei varmaan ole pelkkää sanahelinää, vaan analyysistä voidaan nyt siirtyä toimintaan. Varmaankin voimme kaikki puhua omissa vaalipiireissämme siitä, miten tärkeää on, että saadaan tiukka yhteinen kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteinen toiminta. With the cooperation of Commissioner niin komission jäsenä Malmström on kiireessä. Ja nyt sitten lopuksi Hannes Tsekäsä Itävallasta ja sen jälkeen vastaukset ensimmäisenä komission jäsen Malmström. Hän on lähdössä koneella aika pian. Hän lähtee tasan 16.30 ja sitten Hannes Fasekas seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Me kuulimme näissä alustuksissa ennen kaikkea tästä näkökulmasta, miten voidaan kunnioittaa kansalaisten oikeuksia ja ja tietosuojaa. Me jäsenvaltioissa olemme niin pitkällä, että meillä on vastauksia terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden. Näissä on kyse toimista, jotka jotka sallivat esimerkiksi kaapata ähm, käyttöönsä matkustajarekisteritietoja tai puhelutietoja. Minä haluaisin kysyä, miten, minkälainen konkreettinen strategia Euroopalla on, kun kyse on näistä tällaisista henkilökohtaisista vapauksista ja tietosuojasta, kun puhumme terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta. Mikä on yhteinen linjaus tähän? Kiitos kovasti. Ne puhuitte näin tiiviisti. Ja sitten komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi Rovo Porcelinalle, että todellakin tulevaisuudessa meidän pitäisi kalibroida raportit, kun me arvioimme aikataulua. Tätä kokousta ei kerrottu ajoissa, mutta ensi vuonna teemme parempaa työtä ja voimme kertoa, voimme pitää vielä kunnollisen keskustelun sisäisestä turvallisuuden strategiasta. Herra Hani, tämä äh, Englannin ähm, parlamentin raportti on todella hyvä. Siinä, siinä on paljon ajattelemisen aiheita. Olette oikeassa. Meidän pitää luoda parempi linkki sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välille. Ja ennen kuin teemme arviointiraportin, minä yhdessä äm, Ashtonin kanssa mietin sitä, miten voisimme esimerkiksi käyttää ulkosuhdehallintoa, jotta voimme torjua paremmin kansainvälistä rikollisuutta. Solidaarisuussopimuksessa määrittelee myös tietysti armeijan resursseja hätätilanteessa. Meidän pitää tarkastella enemmän sitä, miten voimme käyttää kriisin ratkaisu toimia paremmin. Tätä pitää todellakin tarkastella edelleen. Ja teille sekä Saksan liittopäivien edustajalle PNR-matkustajarekisteritiedot näissä, tässä asioissa kaksi lainsäätäjää keskustelee asiasta juuri nyt. Komissio on tehnyt ehdotuksen ja siinä on todellakin oikeussuojakeinot mainittu sekä mainittu mahdollisuudet kansalaisille suojella oikeuksiaan ja näemme sitten mikä keskustelun lopputulos on. Haluaisin lisäksi sanoa, että meillä ei ole strukturoitua yhteistyötä Turkin kanssa. Tässä tietysti Turkin ja Kreikan rajalla on yhteistyötä. Esimerkiksi Europol on siellä toiminnassa se tekee yhteistyötä Turkin kanssa, mutta meillä ei ole tällaista strukturoitua sisäisen turvallisuuden yhteistyötä Turkin kanssa. Ja sitten ähm, Hanakov, tästä raha-asiasta me esitämme myöhemmin esityksen, jotta voimme parantaa toteuttamista ja voimme Alfonsolle, siis Rova Alfonsolle, haluaisimme siis äm, todellakin saada paremman paremman mahdollisuuden takavarikoida näitä rikollisuuden kautta saatuja hyötyjä. Ja sitten seuraava vastaus. Aina kun me teemme ehdotuksen, tietysti me mietimme suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita ja meitä sitoo perusoikeuskirja. Se rajoittaa työtämme ja me katselemme tietosuojaa kokonaisuudessaan, jotta voimme kattaa periaatteet, esimerkiksi kaikkien rekisterien, kaikkien rekisterien kannalta. Tietysti nyt meillä on tiettyjä kriteerejä, jotka yritämme ottaa huomioon. Tietysti pitää mielestä, että tietysti nämä aiheet on hyvin kiistanalaisia. Kiitos siis puheenjohtajaan tästä mahdollisuudesta vielä vastata muutamiin kysymyksiin ja olen Odotan kyllä innolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja myös kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on erityisen tärkeä asia, joka koskee meidän kansalaisiamme. Kiitoksia komission jäsen Malmström siitä, että tulitte. Ymmärrämme kyllä, että teidän täytyy lähteä tässä vaiheessa jotta ehditte lennolle. Kiitos, että olitte täällä paikalla. Kommentoitte vastasitte. Ja seuraavaksi ministeri Rapatski. Haluatteko kommentoida näitä kysymyksiä, joita täällä esitettiin? Dziękuję, panie przewodniczący. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tässä vaiheessa viitata KOSI-työhön. Tämä on uusi elin, joka perustettiin äskettäin ja siinä pyrittiin välttämään päällekkäisyyttä muiden elinten kanssa – tässä pyrittiin keskittymään nimenomaan strategisiin alueisiin, jotka liittyvät kaikista vakavimman järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan, samoin kuin solidaarisuus- ja ulkorajaongelmien hoitoon yritettiin löytää myös tasapaino ulkoisen sisäisen turvallisuuden välillä. Nämä prioriteetit ovat kaikki sisäisen turvallisuuden strategiassa ja niiden parissa KOSI tekee työtä, sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea siis. On myös tiettyjä menettelytapoja, yritetään tunnistaa mm, järjestäytyneen rikollisuuden muotoja ja alueita. Tästä Eh, Europolin kertomus, jossa tunnistetaan merkittävimmät uhat järjestäytyneessä rikollisuudessa. Me rakennamme juuri strategisia tavoitteita ja haluamme saavuttaa nämä tavoitteet. Meillä on myös operatiiviset suunnitelmat, jotka täytäntöön pannaan kaikissa Euroopan unionin virastoissa ja kansallisissa toimielimissä. Ja tällä tavoin me pyrimme toteuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden strategiamme tärkeillä alueilla. Emme voi kaikkia hoitaa, mutta me haluaisimme tunnistaa pääasialliset ongelmakohdat. Tällä hetkellä todellakin haluaisimme raportoida myös siitä, mitä olemme saaneet aikaan, kun torjumme näitä vakavia uhkia. Tässä käsitellään järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta käsittelemme myös muita sisäisen turvallisuuden strategian näkökohtia. Tässä sisäinen turvallisuus, politiikka, ulkoinen turvallisuuspolitiikka yhtyvät ja me olemme laatineet tiekartan kosissa. Keskustelemme siitä juuri ja teemme tässä yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Ehkä voisimme ottaa käyttöön todella konkreettisia vaiheita ja ratkaisuja ja strategisesta näkökulmasta. Siinä otetaan huomioon kaikki sisäisen turvallisuuden alueet. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Borsellino. Sì, ciò che è emerso dai vari interventi, io credo che si può... Kiitoksia. Se, mitä näistä eri puheenvuoroista on käynyt ilmi, voidaan yhteenvedonomaisesti sanoa muutamalla sanalla, vaikka nämä käsitteet ovatkin aika monimutkaisia. Turvallisuuskäsite ei ole käsite, jota voitaisiin erottaa ihmisoikeusten kunnioittamisesta. Kaikki puhujat toteavat saman. Ja meidän työmme läpi on nähtävissä se, että nämä kaksi asiaa täytyy käsitellä yhdessä. Se on monimutkaista, mutta välttämätöntä. Ja toinen asia, joka jatkuvasti tulee esiin, koskee tarvetta työskennellä yhteistyössä, ei pelkästään kansallisten parlamenttien kanssa, vaan myös virastojen ja komission kanssa. Sillä näin monimutkaisella alalla täytyy olla tämänkaltaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on saada turvallisuutta Euroopan kansalaisille ilman minkäänlaista interferenssiä. Kun kaikki nämä asiat yhdistetään, ja luodaan järjestelmä, jossa on olemassa olevat säännöt, niin se on ehdottoman tärkeä tehtävä, mutta me koskaan saa jättää huomiota, kuten täällä on todettu, sitä perustavanlaatuista arvoa, joka on koko Euroopan unionin pohjalla, eli solidaarisuus. Ei ole yhtään turvallista maata, jolle ei tällaista solidaarisuutta ole. Ja aion ehdottomasti pitäytyä siinä periaatteessa tässä mietinnössäkin, jota kirjoita. Kiitoksia lopuksi vielä professori Cataldi. Niin, olen aivan samaa mieltä sen kanssa, mitä edeltävät puhujat sanoivat. Virastot ovat käsittääkseni teknisesti ja operatiivisesti tärkeä saavutus. Tiedän, tunnen Frontexin ja tiedän, miten se toimii, mutta on myös selvää, että kaikki, mitä tapahtuu, pitää tapahtua tasapainossa tehokkuuden ja perusoikeuden kunnioituksen välillä. Tietysti terrorismin torjuntajärjestelmällä syyskuun 9, 11. päivän jälkeen ovat toimineet hyvin ja myös toimeenpanovalta on toiminut hyvin, mutta välillä myös tuomioistuimet ja parlamentit ovat kuitenkin sensuroineet näitä tätä tuomiovaltaa. Näin demokratian pitää toimia. Tietysti meillä on oma vastuumme, Meillä on tietysti minimivaatimukset, mitä, mikä, mitä tulee perusoikeuksien suojelemiseen, eikä näistä asioista voida eikä saada neuvotella. Se on tärkeää. Myös kansainvälisesti kansainvälisesti hän vastuu siirtyy ja, ja tiedotkin siirtyvät esimerkiksi piratismin torjunnassa, siis tuoteväärennösten torjunnassa. Minä nyt kysyn itseltäni, miltä vastuullisuus sitten loppujen lopuksi näyttää, kuka on vastuussa. Minulla, minulla on tietyt epäilykseni vastuullisuuden suhteen. Me tiedämme, että meillä on tietty järjestelmä – myös virastojen vastuista, mutta sitä ei toteuteta vielä täysin. Tämä kestää vielä viisi vuotta, sillä me tarvitsemme vielä komission ehdotuksen siitä, miten voisimme toimia. Ja emme siis täysin vielä tiedä, kuka on vastuussa ja miten voidaan asioihin puuttua. Miten siis voidaan artiklan 263 tai artiklan 140 pohjalta joku asettaa syytteeseen tosiasioiden ja oikeudellisen toiminnan välillä ei aina ole selkeää linkkiä, sillä vastuu ei, vastuualueet eivät ole selkeitä. Tämä, tämä koskee myös maahanmuuttoa. Siellä on aina ollut ihmisoikeuksien kunnioittamisen ongelmia. Tämän ongelman kanssa pitää vain osata toimia demok- eurooppalaisten valtioiden demokraattisen historian valossa. Meillä ei ole muuta, muuta mahdollisuutta, enkä usko, että, että että me saamme tinkiä tästä asiasta, vaikka meillä onkin nyt taloudellisia ongelmia käsillä. Uh, Kiitoksia. Nyt haluamme kiittää kaikkia ensimmäisen paneelin jäseniä. Me siirrymme saman tien toiseen keskusteluun, joka on istunto yksi esityslistalla. Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin arviointi, ennaltaehkäisy ja torjunta, Europolin rooli ja sen yhteistyö kansallisten hallintojen kanssa. Meillä on tässä jaksossa ensimmäisenä alustajana Europolin johtaja Rob Wainwright. Sen jälkeen muut panelistit, jotka esitellään, mutta haluamme kiittää ensimmäisen paneelin jäseniä. Toivomme, toivotamme tervetulleeksi herra Rob Wainwrightin. Just a second. Yes. We're welcoming our panelists. Tervetuloa kaikille paneelin jäsenille. Äh, Agustin Diaz de Mera, äh, hän on alustajana Rob Wainwrightin jälkeen. Hän on siis esityslistan mukaan äh, tässä, mutta hän ei valitettavasti päässyt ja hän esittää pahoittelunsa siitä. Hänen tilalleensa on tullut edustaja Jimenez Peseril ja hän puhuu kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenenä. Hän kommentoi Europol-mietintöä. Ja tämän jälkeen Jörg Monar, professori, College of Europein rehtori, Eurooppa-tutkimuksen professori Sussexin yliopistossa Brightonissa. Mutta ensimmäiseksi siis ähm, Europolin johtaja äh, Rob Wainwright. Honorable Chairman, Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, kiitos paljon, että kutsuitte minut tähän kokoukseen. Me olemme täällä keskustelemassa demokraattista vastuusta ja minun mielestäni tällaiset kokoukset ovat hyvin tärkeä tässä prosessissa. Haluaisin nyt lyhyesti kuvailla niitä suhteita, joita Europolin ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on, sekä kertoa hieman siitä, miten Europolin demokraattista vastuuta voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa. Ensiksi haluaisin kertoa hieman Europolista. Kuten tiedätte, Europol on EUn lainvalvontavirasto. Me koordinoimme tehokasta vastausta kansainvälistä vakavaa rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Me helpotamme rikostiedustelutietojen vaihtoa poliisin, tullin ja muiden lainvalvojien välillä. Europolin uusi päämaja, jonka avasi hänen majesteettinsa Alankomaiden kuningatar ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna. Siellä toimii 700 asiantuntijaa, asiantuntijaa analyytikkoja ja lainvalvojaa viranomaista. Meillä on myös 14 000 anteeksi, 130 yhteisupseeria, jotka toimivat joka puolella Eurooppaa. Virastot joka puolella Eurooppaa luottavat meidän ympäri kellon toimivaan koordinointiapuumme. Ja me koordinoimme noin 14 000 rajat ylittävää tutkintaa joka vuonna. Me toimimme kaikista vaarallisimpia rikollisjoukkioita vastaan. Me teemme myös yhteistyötä Frontexin ja Eurojustin kanssa sekä kansainvälisten partnerien kanssa Interpolin ja esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa – me olemme siis tiiviissä yhteistyössä. Meillä ei ole oikeutta käyttää pakkokeinoja, mutta meidän rikostorjuntakapasiteetti on johtanut monien rikollisjengien pidätykseen, monien rikollisten pidätykseen ja monien ihmiskaupan uhrien pelastamiseen, myös lasten pelastamiseen. Esimerkiksi ne, ne hyökkäykset, se hyökkäys, joka tapahtui Norjassa tänä vuonna, sen, heti sen jälkeen me kokosimme joukon asiantuntijoita jäsenvaltioista, jotka pystyivät tukemaan tässä tutkinnassa näiden traagisten tapahtumien jälkeen. Nämä asiantuntijat pystyivät antamaan hyvän uhkakuva-arvion ääri, tästä äärisuuntauksen uhasta. Me annoimme siis hyvää tukea tässä tärkeässä tutkinnassa. Toinen esimerkki on Operation Rescue viime vuodelta suurin tutkinta lasten hyväksikäytön torjunnassa ja meidän linkkimme kansainvälisiin lainvalvontaviranomaisiin on, antavat meidän, meidän mahdollisen tunnistaa yli 700 ö, rikollista tällä, tällä alalla. Ja näin pystyimme pelastamaan 230 lasta niin, että heitä ei voitu enää hyväksi käyttää. Mitä sitten tulee EUn sisäiseen strategiaan? Tätä asiaa on selvennetty ja me, me perustamme prioriteettimme nyt Europolin koordinoimiin uhkakuva-arvioihin ja me, me nojaamme tässä jäsenvaltioita saamiimme tietoihin. Näin voimme kehittää, kehittää strategioita, joilla vastaamme uhkakuviin Euroopassa. 90-luvulta lähtien Europol kehittyi hallitusten välisenä järjestönä ja nyt se on täysivaltainen EU-virasto. Europolin vastuusta on sen alusta lähtien puhuttu ja, ja nyt tämä asia on ennen kaikkea tärkeä, koska Europol on EU-virasto. Lissabonin sopimus tuo kansallisparlamentit ja EU-parlamentin päätöksenteon ytimeen ja, ja Lissabonin sopimuksen toivon tulon aikoihin otettiin myös uusi Europol oikeusperusta käyttöön. Me vastaamme meidän hallintoneuvostollemme, jossa toimivat jäsenvaltioiden edustajat, mutta meitä valvoo nyt myös neuvosto ja parlamentti, jotka ovat budjettivallan käyttäjä myös Europolin suhteen. Lisäksi kansalliset parlamentit saavat paljon asiakirjojamme tiedoksi, esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset. Minä käyn usein täällä Euroopan parlamentissa, myös kansallisessa parlamenteissa, esimerkiksi Iso-Britanniassa, Saksassa ja Italiassa. Siellä ollaan tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita meidän työstämme. Kuten sanoin aikaisemmin, meidän lai, lainsäädännöllinen kehityksemme tai kehyksemme muuttui vuoden 2010 alussa ja tästä hyötyi myös demokraattinen valvonta parlamentin rooli ei tässä rajoitu pelkästään budjettiin, vaan valvonta on paljon laajempaa, laajempaakin Euroopan suhteen. Euro, Euroopan komissio on nyt nyt ehdottanut uutta oikeusperustaa Europolille artikla 88 SEUT-sopimuksessa. Tämä parantaa Europolin demokraattista vastuuta, mutta virasto voi samalla tulla tehokkaammaksi. Ja kun nyt arvioimme tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädännöllistä kehystämme, voimme tästä arviosta ottaa oppia ja voimme siis näitä oppeja käyttää uudessa asetuksessa. Tämä asetus on luultavasti monien vuosien ajaksi viimeinen Europolin uudistus, joten meidän pitää taata se, että tämä toimi on tehokas ja tarkoituksenmukainen. Ja nyt sitten meidän toimintaympäristömme, esimerkiksi miten, miten Europol voisi antaa enemmän taloudellista tukea operatiivisille toimille. Tämän voisimme toteuttaa ennen kaikkea, jos, jos voisimme käyttää EUn ohjelmointia ja taloudellista ohjelmointia paremmin. Lisäksi Europolin kapasiteetti toimia alueellisesti ja tukea jäsenvaltioita esimerkiksi näissä, näissä järjestäytyneen rikollisuuden keskuksissa, jotka mainittiinkin, niissä me voisimme toimia ja me voisimme toimia, toimia keskus, tietokeskuksena esimerkiksi tieto, anteeksi, siis tuoteväärennysten alalla. Eli me voisimme myös muillakin kansainvälisillä aloilla tarjota tukemme. Tämän operatiivisen näiden puitteiden lisäksi meidän pitäisi myös lisätä yhteistyötä kansallisiin ja Euroopan parlamenttiin. Ihmiset puhuvat usein tehokkuuden ja vastuullisuuden, vastuullisuuden välillä. Toista ei pitäisi saavuttaa toisen kustannuksella. Vastuullisuus on, on hyvin tärkeää. European Public Policy-lehdessä puhutaan juurikin tässä tästä siis Europolin vastuullisuudessa. Ja erässä raportissa, parlamentin raportissa puhutaan, äh, viitataan erääseen asiantuntijan, joka sanoo, että Europol on yksi ehkä Euroopan valvotuimmista poliisivirastoista. Ja lisäksi Europolista on sanottu, että Europol on tietosuojan kannalta aivan malliesimerkki. Minä, minun mielestäni meillä on hyvin hyvää yhteistyötä myös LIBE-valiokunnan kanssa täällä parlamentissa seuraavina kuukausina. Mutta siltikin yhteistyötä parlamenttien kanssa voitaisiin vahvistaa niin, että annamme lisää tietoja mepeille ja parlamentin edustajille he saavat terrorismin tilanneraportin joka vuosi, mutta heidän pitäisi myös saada järjestäytyneen rikollisuuden uhkakuva-arvion Oktan. Ja lisäksi Europolin vuosittainen toimintaraportti, jossa puhutaan meidän järjestömme kokonaistoiminnasta, sekin voitaisiin julka- lähettää näille tahoille. Ja lisäksi nämä asiakirjat pitäisi lähettää myös kosakkiin säännöllisiä tapaamisia pitäisi toteutua parlamenttien edustajien ja Europolin välillä. Minä olen itse tavannut monia kansallisten parlamenttien edustajia, ja nämä tapaamiset ovat aina olleet hyvin rakentavia. Olemme pystyneet jakamaan tietoja hyvin. Ja minun olisi suuri ilo tulla vierailemaan kansallisiin parlamenttiin jopa vielä useamminkin. Olen myös sitä mieltä, että voisimme lisätä tietoisuutta Europolin työstä ja lisätä valvontaa. Ehkä voisimme luoda Libe kansalaisvapauksien valiokunnan, alavaliokunnan. Tästähän, tästä asiasta keskusteltiin myös parlamentin äskettäisessä raportissa. Perusoikeuksien kunnioittaminen on erityisen tärkeää nämä asiat ovat erityisen tärkeitä EUn kansalaisille. Europolin maksavat EUn veronmaksajat, joten meillä on, on velvollisuus olla avoimia ja me haluamme aina edelleen parantaa tätä avoimuutta. Europol arvostaa sitä kiinnostusta ja tukea, jotka parlamentaarikot haluavat meille antaa, jotta virastosta tulee tehokkaampi. Tulevassa Europolin asetuksessa meillä on mahdollisuus lisätä demokraattista vastuuta, mutta samalla meidän pitää parantaa Europolia. Ja näin siis voimme, voimme paremmin torjua rikollisuutta ja terrorismia ja voimme samalla tehdä koko EUsta turvallisemman paikan. Hyvä puheenjohtaja, ota, odotamme innolla tulevia kokouksia tästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Euroopan parlamentista. Eh, Rouva Jimenez Meserelle, olkaa hyvä. Eh, hyvää iltapäivää. Minulle on suuri kunnia olla täällä teidän kanssanne. Minä en siis ole eh, Agustin Diattemera, koska hän ei valitettavasti päässyt paikalle – Eh, hänellä on Espanjassa hiukan ongelmia, mutta jaan hänen kanssaan työn eh, libevaliokunnassa ja me haluamme torjua kaikkia rikoksia, terrorismia ja se on osa työtäni täällä. Minä vastaan aivan yleisesti aiheista, jotka liittyvät uhrien suojeluun, minä laadin uhrien suojelusta juuri mietintöä, joka liittyy uuteen lainsäädäntöön, mutta tässä tapauksessa minä olen täällä puhumassa Europolin roolista ja sen parlamentaarisesta valvonnasta tulevasta asetuksesta. Artikla 99 toinen kohta Euroopan unionin toiminnasta. Sanotaan, että Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät asetusten mukaisesti lainsäädäntömenettelyä noudattaen rakenteesta ja toiminnasta ja toimivaltuuksista, joita, jotka koskevat Europolia. Tässä kohdassa sanotaan myös, että tuleva tulevassa asetuksessa esitetään valvontamenettelyt Euroopan parlamentin osalta valvonnassa. Valvontaan osallistuvat myös kansalliset parlamentit. Ja tällä hetkellä sääntelypuitteet poliisitoiminnassa ovat sellaiset, että meillä ei ole siinä demokraattista valvontaa. Ja nyt kun tarkastellaan Europol päätöksiä. Tässä kyseessä on ainoastaan budjetta, budjettivalvonta artikla 42-43 neuvoston päätöksessä. Ja tässä on mahdollisuus hoitaa parlamentaarista valvontaa tämän viraston osalta. Nyt Euroopan parlamentilla on tarkkailijan asema ainoastaan ja meitä voidaan kuulla ja tällä tavoin ei ole mitään sitovaa roolia tässä äskettäisessä selvityksessä, jonka pääosasto on tehnyt, parlamentin sisäpoliittinen pääosasto, siinä esitetään kysymyksiä, jotka ovat mielenkiintoisia Tässä puhutaan teknisistä ongelmista, operatiivisista ongelmista, jotka liittyvät hypoteettisen parlamentin valvontaan. Europolin toiminnassa ajatellen oikeuden, turvallisuuden ja vapauden aluetta. Tässä otetaan esiin luottamuksellisuus, mahdollisuus puuttua kansallisiin toimivaltuuksiin, mahdolliset kielteiset vaikutukset, virastojen tehokkuus, ongelma, että tietyllä valiokunnalla on valvontavalta ja vielä se, että Euroopalla on yhteiset valtuudet muiden kanssa. Ja tässä tulee esiin myös tietosuoja ja tuleva, tuleva asetus, jossa määritellään Euroopan asema, siinä on mahdollisuus siihen, että parlamentti osallistuu tiukemmin valvontaan ajatellen viraston toimintaa. Tällä hetkellä meidän pitää keskustella, jotta voidaan konkreettisesti miettiä, minkälaisia valvontavälineitä pitäisi olla käytössä parlamentilla. Ja tässä mm, pitää noudattaa myös tietosuojaa. Sanoisin, että meille eh, Euroopan parlamentille on hyvin olennaista se, että Europol ja kaikki virastot voivat toimia moitteetta on aivan selvää, että parlamentilla on tarkkailijan rooli näissä toimissa ja siitä syystä tämä tuleva asetus on tärkeä. On tarpeen, että meillä on luottamusta, aivan kuten edellinen puhuja sanoi. On tärkeää, että luottamus on olemassa. Se on hyvän yhteistyön perusta ja hän sanoi myös, että tämä saadaan aikaan paremman tiedotuksen kautta. Ja näin uskoisin, että tiedonvaihto onkin olennaista, koska se on veturina tässä toiminnassa. Jos emme ymmärrä toisiamme emmekä saa riittävästi tietoa, siinä tapauksessa rikolliset terroristit voittavat, emmekä me. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Veserille. Ja sitten tämän paneelin päätöspuheenvuoron pitää Jörg Monar. Hän on College of Europein rehtori, professori Monar. Thanks very much, uh, honorable Mr. Kiitos hyvä puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Minulla on suuri kunnia saada puhua tästä aiheesta tänä iltapäivänä. Tämän kokouksen aihe on järjestetyn rikollisuuden ja terrorismin torjunta sekä Europol, ja haluaisin jokaista näistä aiheista puhua ja keskityn tietysti Europolin rooliin. Mitä tulee arvioihin, niin on todellakin selvää, että Europol on edistynyt huomattavasti, mitä tulee rikosuhka-arvioihin. Olen nähneet viimeisten ten, tu, kymmenen vuoden aikana, miten uhka-arviot ovat monipuolistuneet, esimerkiksi venäläinen järjestäytynyt rikollisuus ja niin. Me olemme päässeet jo pitkälle 90-luvulta. Esimerkiksi edeltäjänne sanoi, että joskus piti esimerkiksi sanomalehdistä lukea tietoja, sillä jäsenvaltiot eivät antaneet Europolille riittävästi tietoja, eli me olemme nyt aivan eri tilanteessa ja Europol tekee tässä tilanteessa hyvää työtä. Tämä tämä uhka-arviot voivat kuulostaa tekniseltä puolelta, mutta niillä on poliittinen tehtävä, sillä jos meillä on, vain jos meillä on yhteinen mielikuva tai mielipide prioriteeteista, voimme tehdä hyviä arvioita. Eli, ja tämä uusi poliittinen syksi, sykli antaa mahdollisuuksia tehdä Europolin arvioista vieläkin olennaisempia prioriteettien määrittelyssä. Haluaisin vielä tehdä, antaa hieman kriittisemmän kommentin, mitä näistä rikosuhka-arvioista vielä puuttuu, on, on rikollisuuden kulut, inhimilliset kulut, mikä tarkoittaa niiden EU-kansalaisten määrää, jotka ovat joutuneet rikollisuuden uhriksi, siis määrää esimerkiksi ihmiskaupan uhrien määrää. Ja lisäksi puhumme tässä taloudellisista kuluista, sillä järjestäytynyt rikollisuus aiheuttaa paljon taloudellisia kuluja esimerkiksi yrityksille, korruption ja tehottomuuden muodossa. Tämä aiheuttaa myös kuluja veronmaksajille. Minun mielestäni, jos Europol voisi ottaa parhaisiin käytäntöihinsä rikollisuuden konkreettiset kulut, se parantaisi arvioita. Olen samaa mieltä siitä, että tästä on ehkä vaikea saada kattavia tietoja, mutta meidän pitää kyllä saada selkeämpi kuva siitä, mitä kuluja rikollisuus aiheuttaa meille yhteiskuntana ja kansalaisina. Me olemme nyt suurien budjettivaikeuksien edessä ja me tarvitsemme EU-ssa, jäsenvaltiotasolla ja EU-tasolla oikeutusta näille, tälle rahoitukselle, jota käytämme rikollisuuden torjuntaan. Ja tässä tapauksessa on tärkeää tietää, mitkä kulu, kulutekijät ovat ja mitkä prioriteetit ovat. Mitä sitten tulee ehkäisyyn, niin on aivan selvää, että Europolin päätös ähm, sijoittaa Europolin painopisteen rikollisuuden havaitsemisen tutkintaan torjuntaan, mutta artikla 5 antaa Europolille myös mandaatin rikosten ehkäisyyn ja tässä Europol voisi pelata vielä suurempaa roolia. Eli voitaisiin luoda asiantuntijafoorumeita rikollisuuden ehkäisyyn. Kun katselemme 27 EU-valtiota, niin näemme, että jäsenvaltiossa on suuret resurssit, asiantuntemusten resurssit rikosten ehkäisystä. Jokainen, jokaisella on oma asiantuntemuksensa. Joillakin jäsenvaltioilla on enemmän kokemusta tietyistä rikollisuuden muodoista ja tätä tieto, näitä tietoja voitaisiin välittää muihin valtioihin. Ja mielestäni Europolilla on tärkeä rooli myös rikosten ehkäisyssä. Tämä voisi myös vaikuttaa suuren yleisön, yleisön ö, mielipiteeseen, jonka mukaan Europol on enemmän tällainen torjuntavirasto, eli voitaisiin kiinnittää myös enemmän huomiota ennaltaehkäisypuolen. Ja, mutta mitä sitten tulee rikollisuuden torjuntaan? Mehän kaikki tiedämme, että Europolilla ei ole oikeutta käyttää pakkokeinoja. Eli tämmöinen etulinjan kamppailu, sen tekevät jäsenvaltion lainvalvojat, mutta Europol voisi myös olla etulinjassa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Sillä ei ole muita eurooppalaisia virastoja, jotka voisivat paremmin arvioida, mitkä ovat todelliset haasteet ja rajat ylittävässä poliisiyhteistyössä. Ei neuvosto, ei komissio, eivätkä jäsenvaltiot. Europol kokee joka päivä nämä asiat itse. Ja tässä voisin sanoa, että Europol voisi käyttää tätä strategista asemaansa vielä enemmän kuin aikaisemmin ja voitaisiin määritellä strategioita, strategisia alueita, joilla heikkouksia on niin, ja miten näihin heikkouksiin voitaisiin sitten puuttua. Olen varma, että tämä on vaikeaa toteuttaa Europolissa, sillä oletan, että Europolin johtajalla johtajan pitää ei, ei, Europolin johtajana ei pidä olla pelkästään tehokas johtaja, vaan myös diplomaatti, kohtelias diplomaatti. Eli tässä on tietysti kyse poliittisesti arkaluontoisesta alueesta, mutta Europol voisi kertoa meille paljon siitä, minkä, miten paljon enemmän lainsäädäntöä esimerkiksi tarvittaisiin, jotta voitaisiin poistaa nämä esteet rajat ylittävästä poliisiyhteistyöstä. Eli Europol ei tässä nyt ehdottaisi lainsäädäntöä, mutta se tunnistaisi ongelmat ja sitten jättäisi poliittiselle toimielimelle nämä lopulliset ratkaisut. Mm, tähän mielestäni tarvitaan tietystä poliittista painoarvoa ja Europolilla ei ole sinänsä mandaattia yksityiskohta mandaista tähän, mutta Europolilla on tietty asema ja Europolilla on, on myös oikeus tehdä yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa ja kehittää valmiuksia siellä. Ja tässäkin yhteydessä pitää esittää kriittisiä kysymyksiä. Esimerkiksi jos kehitetään valmiuksia kolmansissa maissa, siirretäänkö tätä kapasiteettia oikeista syistä vai onko riskinä se, että jotkut näitä kapasiteista niitä käytettäisiin e- esimerkiksi väärin, joka ei vastaa meidän demokraattisia arvoja. Europol on virasto, jonka pitää katsoa 27 jäsenvaltion yli muunkin yhteistyöhön. Miten tässä pitäisi toimia? Meillä on tietty malli, nimittäin ö, ähm, terrorismin torjunnan koordinaattorin keskusteluasiakirjat, sillä häneltä tulee säännöllisin raportti ja hän tunnistaa aiheita, jotka, joista on tärkeää keskustella kaikista näistä seikoista ei aina keskustella neuvostossa, mutta ainakin ne on tunnistettu. Ehkä Europol siis voisi myös siis aloittaa keskustelun pääasiallisista strategisista seikoista. Mitä sitten tulee näihin suoritusindikaattoreihin? olin hyvinkin vaikuttunut näistä key performance indikaattoreista, KPIstä siis voidaan siis nähdä, että Europol käyttää hyvin rajoittu, rajoitettuja resurssejaan. Tässä täytyy nähdä, että Europol on neuvostolle ja joskus myös komissiolle helppo kohde. Europolille annetaan aina vain enemmän tehtäviä, eli ei voi olla lisäämättä budjettia antaa vain lisää tehtäviä. Eli meidän täytyy todellakin sanoa, että Europol ei voi aina, aina vain äm, pärjätä näiden jäsenvaltioiden lisääntyvien pyytöjen kanssa. Eli Europolilla pitäisi olla oikeus pistää jotakin, joitakin jäsenvaltioiden pyyntöjä taka-alalle. Tietysti tämä on arkaluontainen asia, mutta varmasti tässä asiassa saataisiin myös Euroopan parlamentin tuki. Sitten nämä suoritusindikaattorit, performance indicatorit, minä tiedän, tunnen nämä hyvin, sillä, sillä brittiyliopistoilla on, no he ovat aivan, niillä on päähän pinttymä näistä suoritusindikaattoreista. Nämä ovat tällaisia numeerisia indikaattoreita, ja niiden vaarana on se, että yritetään aina vain lisätä lukuja. Toivottavasti Europol säästyy siltä riskiltä, että aina pitäisi vain parantaa lukuja, eli halutaan parantaa vain tällaisia tilastollisia lukuja, esimerkiksi kansallisten pyyntöjen toteuttamisen lukuja, mutta samalla kuitenkin vaarana on se, että, että ei ole resursseja keskittyä prioriteetteihin, eli tärkeää ei ole päästä saavuttaa tilastollisia tavoitteita, vaan toteuttaa todellakin prioriteetti, prioriteetit. Ja sitten lopuksi Euroopan parlamentin kansallisten parlamentin Europolin suhteesta. Europolin legitimiteetille ja oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueelle äh, on tärkeää tämä demokraattinen valvonta. Se fakta, että täällä on näin paljon kansallisten parlamenttien jäseniä, näyttää, että parlamentit ottavat tämän asian vakavasti. Luin kuitenkin yhden lauseen komission vuoden 2010 tiedonannossa, sillä siellä sanottiin, että näihin prosesseihin liittyisi myös se, että määritellään prioriteetit viraston toiminnalle. Minun mielestäni tämmöinen menee aivan liian pitkälle, sillä Europol saa jo pal- nyt jo paljon jäsenvaltioilta prioriteettiehdotuksia ja nyt jos sitten joka taholta näitä prioriteetteja Europolille määriteltäisiin, niin asiasta tulee kyllä melko monimutkainen jäsenvaltioissahan on, on, jäsenvaltiot ovat siis tuomiovallan, toimipanovallan alaa. Parlamentti, siis Euroopan parlamentti ja parlamentit voisivat siis kritisoida Europolia, jos Europol ei, ei toteuta tavoitteitaan, mutta, mutta mielestäni Europolin tehtävä ei tässä todellakin hel, todellakaan helpoteta, jos määritellään vielä tällaisia lisäprioriteetteja. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voitte ottaa eh, asioita esiin, esittää kysymyksiä, kommentteja. Mm, ensimmäiseksi Filippo Saltamaltini Italian senaatista. Te olette ensimmäisenä vuorossa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia olla täällä Euroopan parlamentissa puhumassa ja haluaisin sanoa Europolin johtajalle, että minulla on hänelle kysymys esitettäväni. Mikä on Europolin politiikka, kun pyritään kehittämään yhteistä tutkimuskulttuuria poliisivoimissa? Varsinkin kun tässä mietitään sitä, että kansallisvaltioilla on omat järjestelynsä esimerkiksi todisteiden hankinnassa ja todistestandardeissa. Kun te puhutte turvallisuudesta tai siitä, että torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta tai terrorismia, nyt on selkeä trendi, että ei oteta huomioon erilaisia syyttäjätoimia tai joissakin tapauksissa sitä, että on äh, velvollisuus asettaa syytteeseen, eli äh, syytetään samasta, samasta rikkomuksesta eri paikoissa. Äh, siinä saattaa olla vastassa sama mafia tai terroristijärjestö. Nyt on sanottava myös, että kun lisätään kansainvälisiä eh, toimia. Eh, se saattaa aiheuttaa eh, ongelmia siinä mielessä, että tasapaino on vaikea löytää. Sitten uhrien suojelu, se on tärkeä asia. Se usein sivuutetaan Euroopan politiikassa. Esimerkiksi hyvin vakava tapaus joka liittyy ihmiskauppaan Euroopan etelärajoilla, tulee tähän asiaan. Haluaako nyt joku kansallisista parlamenteista puhua muussa tapauksessa Anna Gomes Euroopan parlamentista? Sorry, I thought I had. Eh, gostava de, perguntar ao Sr. e ao professor se... Halusin kysyä eh, Wainwrightilta ja professori Monarilta, seuraavatko he Monarin suositusta siitä, että Interpolilla tulisi olla aktiivisempi rooli, kun tarkastellaan järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamia kustannuksia. Ja samalla kun tunnistetaan strategisia aiheita, Eikö tässä yksi näistä prioriteista pitäisi olla korruption torjunta ja veroparatiisien torjunta? Ei pelkästään näiden offshore-paratiisien torjunta, vaan jotkut niistä löytyvät ihan Euroopan unionin maista. Eikä kysymys ole siitä vain, että rahaa siirretään toisista maista, vaan rahaa siirretään myös pois veronmaksajiltamme. mikä tietysti on erityisen vakavaa tänä kriisin aikana. Eli edustaja Wainwright, mitä Europol tekee tällä alueella, jossa on paljon viivästyksiä, paljon puutteita jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä – Jäsenvaltioidenhan pitäisi tehdä yhteistyötä ja tunnistaa rikolliset, torjua rikollisuutta, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kaikessa on pelkkä viivästys. Esimerkiksi oikeusviranomaisten välinen yhteistyö Portugalin ja Saksan välillä, kun pyritään löytämään rikollisuutta näissä Saksan sukellusveneissä, ja tällä on valtava vaikutus Portugalin budjettiongelmiin, niin ei ole minkään näköisiä yhteisiä lupia, etsintälupia Main Ferrostalin virastojen tutkimiseen. Siinä on nyt kaksi vuotta saada tähän yhteiseen tutkimukseen lupia. Hubert Kiitoksia seuraavaksi hyvä Piker Euroopan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Kun jotkut EUn virastot voisivat sul, voisi sulkia ilman, että me edes huomaisimme sitä, olen kuitenkin, niin silloinhan ei voisimme ruveta myös miettimään Europolia. Europolia Euroopasta on tullut todellakin mallivirasto, mallivirasto koko EU:ssa, koko yhteisen Euroopan projektissa. Nämä menestykset antavat teille oikeutuksia tälle teidän, teidän järjestöllenne. Ja kiitos herra Wainwright siitä, että te johdatte tällaista, tällaista turvallisuusvirastoa, josta EU-kansalaiset hyötyvät minä olen samaa mieltä muiden kanssa siitä, että Europol on todellakin tar- tarkimmin valvottu poliisiyhteistyön virasto. Se on itse asiassa tarkoin, var, äh, tarkoin valvot, valvottu virasto koko EU:ssa. ssa ja siksi meidän ei pitäisi miettiä sitä, miten voisimme vielä lisätä valvontaa tässä jo nyt hyvin valvotussa virastossa. Meidän pitäisi ennemminkin keskittyä siihen, mitä, mitä näissä nykyisten valvontamekanismien käytössä – käytössä, mitä, niistä, niitä vois, mitä niissä voitaisiin muuttaa, sillä rikollisuushan kehittyy edelleen, Europolin tehtävät kehittyvät, kehittyvät ja siksi meiltä EU:ssa vaaditaan kansalaisina sitä, että, että arvioidaan, että Europol siis arvioi uhkakuvia. Eli minä pyytäisin, nyt kun meillä on näin paljon parlamentin jäseniä täällä paikalla, niin haluaisin tietää, minkälaisia tilanteita teillä on jäsenvaltioissa, minkälaisia pyyntöjä teiltä tulee Europolille ja miten Europol voisi kehittää tehtäviä, tehtävien sekä miten Europolia voitaisiin tukea niin, että se voi turvata kansalaisten turvaamis, turvallisuuden. Meidän pitäisi nyt tässä filosofoida siitä, minkälaisia lisävalvontamekanismeja voitaisiin luoda, sillä, sillä todellakin Europol on kaikista tarkimmin valvottu poliisiyhteistyön virasto. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita vielä, jotka haluaisivat puheenvuoron, esittää kommentteja, kysymyksiä? Olkaa hyvä. Jos ei, niin paneeli saa puheenvuoron. Ensimmäinen puhuja Rob Wainwright, Europolin johtaja. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Sanna Martinille toteaisin, että erittäin hyvä huomio siitä, että meiltä puuttuu yhteinen tutkimuskulttuuri Euroopassa. Se on ehdottomasti puute ja haitta meillä Euroopassa ihan päivittäisessä työssä. Ja tässä nyt jätetään Syyrian kysymys yhteistä lainsäädännöstä. Siinä EU on onnistunut hyvin viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun se on pyrkinyt parantamaan lainsäädännöllistä kapasiteettiaan ja kyennyt paljon paremmin koordinoimaan poliisitoimintaa EU-ssa, varsinkin Justin hyvän työn kautta, mutta myös tärkeiden juridisten välineiden, kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla. Kysymys oli poliisikulttuurista ja päivittäin näen, että meillä on paljon poliiseja eri maista työskentelemässä meidän virastossamme. Jokaisella on eri ajatus Äh, siitä, millä tavalla tiettyä ihanteellista tutkimusta pitäisi johtaa pohjautuen kansallisiin näkemyksiin. Meille tämä tulee siis vastaan politiikassa. Ja Euroopan politiikka antaa meille hyvän pohjan toiminnalle. Tässä on kysymys siitä, että kautta jäsenvaltioiden otetaan käyttöön yhteinen tutkimus tai tiedustelujohtoinen ennaltaehkäisevä toimintatapa. Meidän täytyy tunnistaa strategiset prioriteetit ja sen jälkeen hyödyntää erittäin tehokasta koordinointimekanismia niin, että voidaan varmistautua siitä, että saamme tehokkaan operationaalisen toiminnan kautta Euroopan unionin kaikissa näissä prioriteettialueissa. Europolista pyrimme siihen, että meillä on vahvempi operationaalinen keskus, koordinoiva sellainen, joka, ma- joka mahdollistaa sen, että kaikki jäsenvaltiot voivat taistella yhdessä näitä yhteisiä ongelmia vastaan. Jimenez Beherin kollegani puhuu tästä uhrikysymyksestä, sillä hän on erityisen kiinnostunut juuri tästä aiheesta. Mr. Gomezille ja siihen, mikä minun mielestäni oli hyvä esitys Monarilta. Järjestetyn rikollisuuden äh, kustannukset. Tässä on puhuttu siitä, että pitäisikö luvut sisällyttää tämän vuoden arvioon, ja päätimme lopuksi olla tekemättä niin, Emme ole nimittäin aivan varmoja siitä materiaalista, joka meillä oli edessämme. Kuten tiedätte jo, on erittäin vaikea määrällistää järjestetyn rikollisuuden aiheuttamia kustannuksia. Joitakin kovia lukuja on olemassa, esimerkiksi se vahinko, jota tietoverkkorikollisuus aiheuttaa. Ja kansainvälisen huumausaineen järjestöjen aiheuttamat vahingot on arvioitu. Mutta näitäkin voidaan vielä arvioida. Mutta se, mistä Monar tässä erityisesti puhui, on yhteiskunnat, yhteiskunnalliset kulut, epäsuorat kulut, vaikkapa terveyskustannukset, huumeusainekaupasta ja kaikki ne uhrit, joita siitä syntyy, joka taas rasittaa terveysalaa joka maassa. Sitten se tapa, jolla järjestetyn rikollisuus toimii, miten mitataan sitä pelkotekijää, jota nämä järjestetyt rikollisuusjärjestöt kohdistavat yhteiskuntaan. Ehkä me kuulemme Monaria ja hänen kollegoitaan tässä asiassa. Sitten Gomez, sitten korruptiovastainen korruption torjunta. Tässä suhteessa kyseessä on erityisen tärkeä elementti Korruptio on erittäin tärkeä, helpottava tekijä kautta maailman ja myös Euroopassa. Se myös liittyy siihen, millä tavalla jäsenvaltiot voivat tehokkaasti täytäntöön panna jo sellaisenaan tiukkoja rahanpesusäännöksiä, joiden avulla pyritään jäädyttämään rikoksen tuotto. Nyt täytyy kyllä todeta, että Europol ei ole mitenkään hirvittävän aktiivinen tällä alalla, ja kyllä se voisi aktivoitua enemmän, mutta se vaatii paljon vahvempaa koordinoitua ponnistusta kautta EUn. Ja lopuksi edustaja Pirker, kiitoksia näistä myönteistä kommenteista ja tulevaisuuteen liittyvistä kommenteista. Ei se ole sitä, että tarvitsisi valvontaa tulevaisuudessa, vaan ehkäpä tehokkaita tapoja tuota valvontaa harjoittaa mukaan lukien parlamentaarisen valvonnan. Lopuksi sitten Tulevaisuuden sääntely, kysymys ei ole pelkästään siitä, että kehitellään demokraattista valvontaa, kuten alussa totesin, niin meillä on todellisia vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan kehittää organisaation ydinosaamista niin, että voimme paremmin taistella terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tulevaisuudessa, saada todellista kapasiteettia varsinkin tietoverkkorikollisuuden alalla, joka on todellinen ongelma useilla niillä aloilla, joilla me toimimme. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Jimenez. Kiitoksia. Halusin vastata vain eh, herra Santa Martinille. Hän viittasi siihen, että eh, nyt meiltä puuttuu Euroopan parlamentissa eh, lainsäädäntöä, joka liittyy uhreihin. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan tästä asiasta. Ja Minulla äh, oli heti sellainen vaikutelma, kun tulin parlamenttiin, että meiltä puuttuu äh, lainsäädäntöä tältä alalta. Meillä on ennemminkin äh, hyökkäjän osalta lainsäädäntöä kuin uhrien. Nyt meille tulee ensi kuussa tämä asia täysistuntokäsittelyyn. Se on ollut jo vuoden käsittelyssä mutta sanoisin, että tämä eurooppalainen suojelumääräys on uhrien suojelujärjestelmä ja olipa kyse siitä, että on jossakin maassa hyökkäysmahdollisuus tai siinä tapauksessa uhri saa suojaa eh, muissa maissa, jos siirtyy maasta toiseen. Tämä on erittäin tärkeää uhrin kannalta ja se auttaa uhria esimerkiksi perheväkivallassa tai sitten eh, missä tahansa tapauksessa, jossa on eh, tekojen tekijä tunnettu. Tässä uhrikysymyksessä on direktiivi tulossa ja me teemme töitä sen parissa. Me haluamme saada aikaan yhteiset minimisäännökset kaikkia jäsenvaltioita varten. Kyse on rikkomusten uhreista, tapahtuipa tämä sitten Bulgariassa tai Espanjassa. Ja tässä katetaan kaikki uhrit kiinnitetään huomiota erityisesti sellaisiin uhreihin, jotka ovat vammaisia, lapsia, naisia, haavoittuvampia ryhmiä ja näin kansallisissa parlamenteissa voidaan myös osallistua tähän hyvin tärkeään lainsäädäntöpakettiin. Kiitoksia. Ja nyt jälleen kerran professori Monnar vielä, vielä loppuyhteenveto. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin mm, vielä esittää muutaman lisäkommentin monipuolisuudesta ja poliisikulttuurin erilaisuudesta, johon herra Weinrad juuri viittasi. Tämä on aina toistuva ongelma, sillä tämä tietysti aiheuttaa jännitteitä ja erimielisyyksiä tai väärinkäsityksiä rajat ylittävässä poliisityössä, mutta me puhumme tässä todellakin pitkäaikaisemmasta aiheesta, sillä kulttuureitahan ei voi harmonisoida, vaikka olisikin Europolin johtaja, eikä näin voi edes tehdä EU-lainsäädännön nojalla. Eli, eli mentaliteetithän ovat pitkäaikaisia vankiloita, kuten on sanottu Europolilla on tässä kuitenkin hyvin rakentava rooli. Europolhan tuo poliisiviranomaisia yhteen, jotta he voivat olla vuorovaikutuksessa ja voivat ymmärtää, että toisissa jäsenvaltioissa ehkä toimitaan toisella tavalla, mutta kaikki palvelevat kuitenkin samaa tarkoitusta. Eli Europolin rooli on kyllä erittäin tärkeä, mutta erityis, erittäin tärkeää on myös kahdenvälinen ja monenvälinen yhteistyö poliisiviranomaisten välillä. Me tarvitsemme siis myös tällaista kahdenvälistä rajat ylittävää poliisiyhteistyötä. Ja ajan kanssa varmasti pääsemme yli näistä perustavanlaatuisista ongelmista. Seuraavaksi haluaisin puhua näistä rikollisuuden kulujen arvioinneista. Tämä on hyvin vaikea ala metodologisesti. Mielestäni Europol on jo kehittänyt hyvinkin tyydyttävää metodologiaa näissä uhkakurva-arvioineissaan, mutta Europolilla ehkä ei ole tarvittavia resursseja tehdä empiiristä tutkimusta näissä tällä alalla. Eli yksi asia, mitä Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voisivat, voisivat ähm, tukea, siis missä asiassa Euroopalle voitaisiin tukea, olisi nämä prioriteetit. Eli EUn puitteissahan on tutkimuksia varten huomattava määrä rahoitusta tarjolla. Eli näin voitaisiin siis määritellä, mihin aloihin nämä rahoitukset, mihin niihin pitäisi virrata, jos esimerkiksi puhutaan rikollisuuden kuluista yhteiskunnassa. Koska tässähän on puhe todellakin EU-kansalaisten veronmaksajien rahoista. Ja sitten vielä tämä kysymys korruption torjumisesta, niin todellakin se on edelleen iso ongelma ja arkaluontoinen ongelma, sillä kaikkihan tietävät, että vaikka ei annettaisi tästä mitään nimiä, tiedämme, että tietyissä jäsenvaltioissa on todellakin ehkä isompi korruptioongelma kuin toisissa. Ja tämä aihe on poliittisesti hyvinkin arkaluontoinen. Eli jos Europol saisi suuremman, suuremmat valtuudet tässä, minä en todellakaan kadehtisi johtaja Wainwrightia enkä hänen järjestöään tästä tehtävästä, mutta en silti sano, että tällaisia tehtäviä ei pitäisi kehittää. Meillä on tietysti mm, minimivaatimukset oikeudellisesti EU-tasolla. Ne ovat minimivaatimuksia, mutta silti viimeisten 15 vuoden aikana on edistytty. Edistys on hidasta, mutta EU silti kuitenkin edistyy, mikä on positiivista. Ja sitten veroparatiisit. Tämä riippuu aivan pelkästään jäsenvaltioista ja siitä, että ne sopivat neuvostossa siitä, niistä lisätoimista, joilla voidaan poistaa veroparatiisit. Yksi nyt kun otetaan huomioon nämä budjettivaikeudet jäsenvaltioissa, pitkällä aikavälillä tunnelma kyllä muuttuu, sillä asenteet muuttuvat kyllä kovemmiksi näitä veroparatiiseja kohtaan. Vielä yksi loppukommentti, ehkä hieman vaarallinen kommentti. Minä luin Europolin, Europolin kertomukset, raportit. Ja heidän pitää tietää paljon jäsenvaltioista, mitkä jäsenvaltiot ovat niitä, jotka ovat jälkijääneitä, mitkä jäsenvaltiot eivät tee tarpeeksi yhteistyötä. Mutta Europolissahan ei osoiteta syyttävällä sormella. Eli, ja minun mielestäni kyllä tämmöinen syyttävän sormen osoittaminen olisi kylläkin hyödyllistä jossain tapauksessa. Muutama kuukausi, vuosi sitten Mario Monti kirjoitti artikkelin Financial Timesiin ja hän sanoi, että velkakriisissä osa ongelmaa on tällainen ylikohteliaisuus. Eli ei osoiteta syyttävällä sormella näitä ongelmia, jotka nousevat. Ja mielestäni tämä Tämä pätee kyllä kaikkiin muihinkin aloihinkin. Lainvalvonnan alallakin on tällaisia ongelmia. Ja, ja vaikka johtaja Wainwrightin pitää olla tietysti diplomaattinen, niin ainakin tällaisesta akateemisesta näkökulmasta voitaisiin ehkä osoittaa syytävällä sormella. Kiitoksia. Me pysymme aika hyvin aikataulussa näköjään menemme eteenpäin ja ehdottaisin, että viipymättä siirrymme viimeiseen istuntojaksoon tässä. Se kestää 18.30 saakka ja pyytäisin seuraavan istunto kakkosen paneelin alustajia tänne eteen. Aled Williams, Eurojustin kollegion puheenjohtaja Renate Weber, kansalaisvapauksien oikeus sisäasian valiokunnan jäsen. Valitettavasti Jerzy Montag, Saksan Bundestagin jäsen, ei päässyt paikalle. Ja eh, paikalle tulossa on eh, lopuksi sitten vielä professori eh, Henri Labaille Bayonin tiedekunnasta. Kiitoksia kovasti edellisille panelisteille. Menemme suoraan eteenpäin seuraavaan osioon. No niin, huomio. Huomio. Me käytämme ajan hyödyksemme ja menemme suoraan eteenpäin. Viipymättä, kuten sanoin, seuraavaan esityslista kohtaan. Aivan ensiksi meillä on äh, täällä keskustelu käynnissä Euroopan oikeudellisesta alueesta, kansallisiin oikeudellisiin alueisiin liittyvä Euroopan oikeudellisen alueen luominen, Eurojustin rooli. Tästä Eurojustin kollegion puheenjohtaja Aled Williams puhuu ensin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja kiitoksia tilaisuudesta saada puhua. Some of you Jotkut ovat lähdössä äh, salista. Pyytäisin hiljaisuutta niin, että ne, jotka jäävät paikalle, pystyvät seuraamaan Alec Williamsin alustusta. Meillä on englanniksi sanonta, että äänestetään jaloillaan. Mutta minä pidän teitä nyt täällä vain 10 minuutin ajan ja niin kauan kestää alustuksiin tästä aiheesta. En aio heijastella tuota Rob Wainwrightin erittäin kaunopuheista selvitystä niistä eri valvontamuodoista, joita on olemassa monemmissa järjestöissämme, kun puhutaan Jyrjäsestä ja Europolista. Ja demokraattisesta vastuullisuudesta. Tietysti tässä on yksi ero tässä lähestymistavassa Lissabonin sopimuksen nojalla. Eurojustissa ja Europolissa Europol on valvonnanalainen ja Eurojust-sopimuksen mukaan taas arvioinnin alainen. Valvonta kuulostaa hieman yksityiskohtaisemmalta kuin arvio minun mielestäni. Se, mitä sen sijaan aion tehdä, on, että pyrin vastaamaan hyvin lyhyesti kahteen kysymykseen, joista toivon mukaan on sitten hyötyä jonkunlaisena alustuksena sille työlle, mitä Joidas tekee. Ensimmäinen kysymys koskee sitä, minkä tyyppistä tilivelvollisuutta tulisi soveltaa järjestöön. Sen kaltaisen järjestön kuin Eurojust, joka aiemmassa sopimuksessa kuvailtiin oikeudellisen yhteistyön yksiköksi. On ehkä helppo sanoa aika nopeasti, minkä tyyppistä tilivelvollisuutta ei ainakaan pitäisi pohtia tässä yhteydessä Euroopan ja kansallisten parlamenttien toimesta. Eli operationaalinen tilivelvollisuus. No, tässä seuraan erittäin hyödyllistä kertomusta, joka tuli Euroopan parlamentista, joka koski parlamentaarista turvallisuus- ja tiedusteluyksiköiden valvontaa Euroopan unionissa. Tämä mainittiin aiemmin tänä iltapäivänä edustaja Borsellinon nimissä. Miksi ei voida ajatella, että meillä on demokraattinen tilivelvollisuus silloin, kun puhutaan operationaalisista Eurojustin toimista? Vastaus on aika yksinkertainen. Jos katsotaan Eurojustin tehtävää sellaisena, kun se löytyy Lissabonin sopimuksesta, niin sen tavoitteena on tukea ja vahvistaa koordinointia ja yhteistyötä kansallisten tiedustelu- ja syyttäjäviranomaisten kanssa. Sen tiedon pohjalta, jota näiltä viimeksi mainitulta on saatu ja Europolin antamien tietojen nojalla. Eurojust siis on vain olemassa, ainakin tällä hetkellä, vain koordinoidakseen niitä ponnistuksia, joita EU-virastot, kuten Europol, Frontex ja Olaf tekevät. Mutta lisäksi sen tavoitteena on työskennellä erittäin lähessä yhteistyössä kansallisen tutkimusviranomaisten kanssa. Toiseksi kysymys Eurojustin ja kansallisen tutkimus- ja syyttäjä viranomaisten välinen suhde. Eurojust on korkearvoinen viranomainen siinä mielessä, että se muodostuu sekä syyttäjistä, tuomareista ja poliisiviranomaisista jäsenvaltioista. Ja tämän lisäksi myös ihmisiä nimitetään suoraan Brysselistä komission toimesta. Eli kun tarkastellaan lukumääräisesti tätä järjestöä, niin Eurojust on pieni, mutta tehokas järjestö. Meillä on noin 45 syyttäjää jäsenvaltioista, jotka työskentelevät Eurojustissa, joita jäsenvaltiot maksavat palkan lähessä yhteistyössä noiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Meillä on noin 200 henkilöä, jotka ovat komission palveluksessa Eurojustin otsakkeen alla. Tämän lisäksi meillä on vielä erittäin hyödyllinen tapa edetä, kun puhutaan oikeudenvapauden ja turvallisuuden valueen rakentamisesta kansalaisillemme. Meillä on äh, lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden verkoston. Näitä asiantuntijoita, asiantuntijoita meillä on 15 Your Justice, He työskentelevät siellä operationaalisten tapausten parissa. Ja sen jälkeen palaavat jäsenvaltioihin. Toivottavasti levittämään sanaa siitä, miten tärkeää on työskennellä EU-tasolla, kun pyritään torjumaan vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Konkreettisemmaksi voisin tämän ehkä tehdä esimerkin turvin. Otetaanpa tilanne, jossa jäsenvaltion poliisiviranomainen vie eteenpäin tietoa Europolille sen jälkeen, kun huumekauppias on pidätetty kännykkä äh, haltuun, sitä tutkitaan ja numeroita siitä tavoitellaan. Tieto välitetään Europolille, sitä prosessoidaan, analysoidaan ja huomataan, että tuo kyseinen numero on ollut yhteydessä huumekauppiaisiin useissa muissa eri jäsenvaltioissa. Päätetään, että tässä on kyseessä operaatio, jota voidaan viedä eteenpäin ennaltaehkäisevänä operaationa. Ja on tietoja siitä, että järjestäytynyt rikollisuuden ryhmä työskentelee sen parissa. Jos halutaan salakunnat puhelimia, niin tarvitaan lupia useissa jäsenvaltioissa. Se asia on aina näin yksinkertainen, koska asetukset ja lainsäädäntö vaihtelee voimakkaasti tämän tyyppisissä toimissa. Myöhemmässä vaiheessa on tarpeen varmistautua siitä, että huumekauppiaan pankkitilit jäädytetään. Seuraa hyvin erilaisia säännöksiä, joita pitää soveltaa yhdessä jäsenvaltiossa suhteessa toiseen. Lisäksi tarvitaan eurooppalaisen pidetysmääräyksen käyttöönottoa useissa jäsenvaltioissa. Ja näin Jörgjast on mukana läheisessä yhteistyössä Europolin kanssa tämän alunperäisen yhteydenpidon seurauksena. Tässä ihan raasti sanottuna on esimerkki siitä, millä tavalla asioiden tulisi toimia, kun katsotaan Your Mitä sitten loppujen lopuksi tapahtuu, kun mennään eteenpäin ja koordinoida asiaa Your Justin toimesta. Meillä on noin 150 koordinaatiokokousta tämän kaltaisessa tapauksessa vuoden aikana. Todellinen juridinen valvonta, jota käytetään, kun puhutaan tiedon hyödyntämisestä ja kun ryhdytään näihin toimiin syytettyjä rikollisia kohtaan, niin kaikki nämä kuuluvat kansallisen oikeusvalvonnan piiriin. Ja siitä syystä toteaisin, että demokraattinen tilivelvollisuus, joka Eurojustilla on, sen ei tulisi sisältää operationaalista työtä. Ainoa lisäys, joka tähän tekisin, on se, että on erittäin tärkeä, sikäli kun puhutaan Eurojustista ja muista Euroopan unionin organisaatioista, että prioriteetteja asetetaan selvästi poliittisella ja lainsäädännöllisellä tasolla Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien toimesta. Me työstämme, työskentelemme niiden prioriteettien pohjalta, joita Brysselin toimielimet ovat meille asettaneet. Samalla lainsäätäjältä saamme paljon palautetta. Varsinkin se työ, jota KOSI tekee, ja ne vaatimukset, joita meillä on artiklan 71 nojalla, eli että eurooppalaisella kansallisella parlamentilla pitäisi tehdä, ilmo- tehdä ilmoitus, niin tämä tietyllä tapaa on se perussanto, jonka pohjalta toimimme. Me kannatamme demokraattista tilivelvollisuutta kaikessa toiminnassamme, mutta kun puhutaan operationaalisesta toiminnasta niistä syistä, jotka juuri ilmaisin ja uskoisin, että enemmistö lainsäätäjistä on samaa mieltä, niin yksittäisen operatiivisen työn mukanotto ei olisi järkevää. Millä tavalla voidaan sitten parantaa Justin työtä sekä operationaaliselta vaikutukseltaan että myös tältä tilivelvollisuuspuolelta? No tässä on erityinen vetomus minun puoleltani. Ensinnäkin toteaisin, että on ehdottoman elintärkeää, että jäsenvaltiot käyttävät tämänhetkistä puitteistoa täysipainoisesti Eurojustin kohdalla. Varsinkin Eurojustilla on nyt uuden päätöksen puitteissa ja tämän vuoden kesäkuusta lähtien velvollisuus tarjota Eurojustille yksityiskohtia jostain mistä hyvänsä eurooppalaisesta rajoja ylittävästä rikostapauksesta. Siitä tulee siis ilmoittaa Jujustille. Meillä on myös hyvin käytännöllisellä tavalla yhteiset tutkimusjoukot, joista olette varmaankin kuulleet. Ja näiden lisäksi myös uuden päätöksemme puitteissa pyrimme viemään eteenpäin eurooppalaista kansallista koordinointijärjestelmää, eli yksittäiset virastot jokaisen jäsenvaltion, mikä on aivan yhtä tärkeää mielestäni, joka suoraan vaikuttaa demokraattiseen tilivelvollisuuteen sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa parlamenteissa, on se, että lainsäädännöllisiä menettelyitä viedään eteenpäin. Tässä kysymys ei ole pelkästään artiklasta 85 ja 86 Lissabonin sopimuksesta, jotka mainitsen pian, vaan myös aivan konkreettinen menetelmä, joka Euroopan parlamentti on tulossa lähiaikoina, eli eurooppalainen tutkimusmääräys. Se saa aikaiseksi vallankumouksen, kun puhutaan rikosasioissa tehtävästä yhteistyöstä rajoitettavissa tapauksissa. Se korvaa sen aivan antiikkisen ja aikaa vievän järjestelmän, joka tällä hetkellä on käytössä – joka on tuhonnut paljon siitä yhteistyöstä, että jäsenvaltiot ovat voineet tehdä tähän mennessä, kun on puhuttu rikostutkinnasta. Oletan siis, että Euroopan parlamentti myönteisesti suhtautuu tähän, näihin ehdotuksiin eurooppalaiseksi tutkimusmääräykseksi. Silloin meillä on yksi väline, joka tarjoaa syyttäjille ja lainvalvontaviranomaisille – mahdollisuuden tehdä nopeaa, tehokasta yhteistyötä vastavuoroisen tunnistamisvälinen avulla. Ja painotan tätä välinettä erityisesti yhdestä syystä, ja se liittyy suhteellisuuteen. Kun tämä väline tulee Euroopan parlamentin käsiteltäväksi ja kun sitä käsitellään kansallisissa parlamenteissa, niin tässä on ehkä ollut yksi haitta. Ja se on ollut se, että suhteellisuusperiaatetta on täytäntöönpantu aivan liian vähän. Jos lainsäätäjät voivat varmistautua siitä, että suhteellisuusperiaate on etunenässä ja heijastuu riittävästi Euroopan unionin lainsäädännössä, niin uskoaksi voimme askutua suuren askeleen eteenpäin kun pyrimme torjumaan raja ylittävää ähm, järjestäytynyttä rikollisuutta. Mainitsin seuraavaksi artiklan 85 ja asetukset, vaikka tiedänkin, että aika on vähän. Siinä sitä ollaan käsittelemässä ensi vuoden aikana, todennäköisesti vuoden 2012 syksyllä. Artiklan 85 nojalla on kaksi mahdollisuutta jolla Eurojustia voidaan ikään kuin uudistaa, että se on tehokkaampi tulevaisuutta silmällä pitäen. Artikassa 85 on erilaisia huomioita Eurojustin valtuuksien laajentamiseksi, tutkimusten aloittamiseksi ja mahdollisuudeksi ottaa käyttöön pakollista toimivaltaa. Minun uskoakseni tämä painotus toimivallan suhteen ei välttämättä heijastu tähän asetukseen. Sen sijaan se, mitä täytyy pohtia lainsäätäjän toimista, on tuo itse asiassa tuo rakenne, joka Jojustilla on. Ja se tietysti kuuluu yhteispäätösmenettelyn piiriin. Se mahdollistaa sen, että välittömästi voidaan saada aikaiseksi suora demokraattinen valvonta, kun puhutaan politiikasta, hallinnoinnista ja Jojustin rahoituksesta. Lopuksi olen tietoinen siitä, että minä olen nyt kyllä tässä ylittänyt aikarajan hieman. Artikla 86 ja mahdollisuus yleisen syyttäjäviraston artikla 85. Nämä ovat arkaluontoisia kysymyksiä. Ja siitä syystä hyppäisinkin koko kohdan yli, viitaten vain takaisin niihin säännöksiin, joita jo on olemassa. uudessa Eurojust-päätöksessä, joka vaatii sen, että jäsenvaltiot voivat tarjota Eurojustille tietyissä määrityissä olosuhteissa tietoa jostain rajaylittävästä tapauksesta, jota se on viemässä eteenpäin, jossa kysymys on rikoksesta, joka kohdistuu Euroopan unionin rahoituksellisia intressejä kohtaan. Kun tämä tyyppistä tietoa saadaan jäsenvaltioista, niin Eurojust on tilanteessa, jossa se voi todistuksellisesta pohjalta tarjota toivottavasti hyödyllistä tietoa lainsäätäjille, kun nämä pohtivat tätä kyseistä näkökohtaa. Thank you. Kiitoksia. Herra Williams tästä kattavasta esityksestä, joka käsitteli Eurotrustia. Nyt me siirrymme seuraavaan alustajaan Renate Weber Euroopan parlamentista. Hän on äh, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsen, esittelijä ähm, asiassa, joka käsittelee rikosmenettely- ja tuomiovalta ristiriitoja. Rouva Weber, seuraavaksi olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään. Olin tässä kokouksessa myös vuosi sitten, silloin kun pidimme siis tämän edellisen kokouksen kansallisten parlamenttien kanssa. Minä olen todellakin tällaisten parlamenttien välisten kokousten suuri tukija ja sen tukija, että Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien välille tulisi vielä tiiviimpää yhteistyötä. Minä jatkan siitä, mihin johtaja Williams jäi siis se maininta, että, saa, että voisimme odottaa jonkinlaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, ei, mielestäni nämä eivät tule piakkoin, mutta meillä on nyt kuitenkin aikaa valmistautua tähän ja ymmärtää, mitä haluamme nä- tällä uudella lainsäädännöllä saavuttaa, ja tällaiset kokoukset auttavat meitä paljon siinä. Niin kuin, niin kuin Mm, tämä teidän mainitsemanne tutkimus todellakin on meitä auttanut. Suosittelen lukemaan tämän tutkimuksen saimisen viime vuonna ja se itse asiassa esiteltiin eilen kansalaisvapauksien sisä- ja oikeusasioiden valiokunnassa. Tämän tutkimuksen on, ovat tehneet riippumattomat tutkijat eurooppalaisissa yliopistoissa ja jotkut, jot, joitakin näistä suosituksista haluaisin nyt mainita ja keskustella niistä, sillä ne liittyvät tiiviisti tämänpäiväisen kokouksemme aiheeseen. Herra Williams sanoi, mitä, minkä ei pitäisi olla tämän demokraattisen valvonnan alaisuudessa, nimittäin nämä operatiiviset näkökulmat. No, mietitäänpä nyt ensiksi siitä, mi- mihin meidän demokraattinen valvonta eurooppalaisissa virastoissa pitäisi kohdistua. Varmasti puhumme siis politiikasta, hallinnoista sekä rahoituksesta. Mielestäni nämä eivät ole ristiriitaisia tai rinnalaisia asioita. Meillä on lainsäädäntövalta näissä asioissa, mutta ehkä olisi parempaa, jos voisimme keskustella lähemmin asiasta Eurojustin hallintoneuvoston kanssa, jotta näemme, millä politiikan aloilla Eurojust tarvitsisi tukea. Sitten rahoitus ja hallinto Näissä asioissa meillä on tässä Euroopan parlamentissa budjettivaliokunta ja LIBE-valiokunta, jolla on myös tiettyjä budjettioikeuksia. Meillä on talousarvion valvontavaliokunta. Eli minun mielestäni meillä on hyvät välineet käsissämme. On mielenkiintoista mainita, että tämä tutkimus, jonka jo mainitsinkin, tämä tutkimus on hyvin tiukka sanoessaan, että Euroopan parlamentin ei pitäisi osallistua e, osallistua edustajana hallintoneuvostossa, eikä myöskään, eikä parlamentin pitäisi myöskään pitäisi osallistua johtajan nimittämiseen. Tutkimuksessa sanotaan, että näin parlamentti pysyisi neutraalina ja voisi olla tehokkaampi, kun parlamentti harjoittaa valvontaoikeuttaan. Mielestäni tämä on ehkä hieman kistanalainen aihe, sillä tässä parlamentissa on kyllä kollegoja, jotka haluaisivat olla aktiivisempia ja osallistua Eurojustin johtajan nimittämiseen. Mutta tätä asiaa voimme tietysti harkita. Totuus on se, että herkkäluontoisin asia, kun puhumme demokraattisesta valvonnasta – on tietojen saanti virastoilta, nimittäin Eurojustilta tai Europolilta tai Frontexilta. Minkälaisia tietoja meidän pitää saada tai minkälaisiin tietoihin meillä pitäisi olla oikeus? On mielenkiintoista mainita tässä yhteydessä, että ensimmäinen suositus tästä tutkimuksesta sanoo, että on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentin pitäisi varmistaa, että kaikki uudet järjestelyt näiden virastojen valvonnalle, että ne eivät, eivät estä kansallisia siis jäsenvaltioita käyttämästä näitä virastoja yhteistyön foorumeina. Eli toisin sanoen, jos näitä virastoja pyydetään liikaa niille niiden niskoille laitetaan enem, liikaa taakkaa ja jäsenvaltiot menevät toiseen suuntaan ja menevät sitten kahdenvälisen yhteistyön suuntaan sen sijaan, että jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä Eurojustin ja Europolin puitteissa. Mutta toisaalta meillä on oikeus saada tietoja, tiettyjä tietoja käyttöön ja meidän pitää esittää se kysymys, miten voisimme yhdistää nämä kaksi näkökulmaa. Ehkä yksi vastaus on minun mielestäni ainakin tämä olisi yksi ratkaisu. Nimittäin kun puhutaan näistä tiedoista, joita me tarvitsemme näiltä virastoilta, meidän pitää myös pitää mielessä, että nämä virastot saavat tietoja jäsenvaltioilta. Jäsenvaltioiden eri elimiltä, esimerkiksi tiedustelupalveluilta, poliisilta ja niin edelleen. Tässä suhteessa me Euroopan parlamenttina, meidän pitää luottaa kansallisiin parlamentteihin ja niiden elimiin enemmän, että ne siis valvovat toimintaa jäsenvaltioiden tasolla, kansallisella tasolla. Jotta saavutamme tämän, meidän pitää tuntea toisimme paremmin ja tehdä enemmän yhteistyötä, sillä jos emme tee tätä, emme voi emme voi monistaa näitä kansallisen tason hyötyjä. Toinen näkökulma, jota pitää käyttää enemmän, tämä näkökulma on hyvin rajoitettu tällä hetkellä, on siis mahdollisuus tehdä parempaa yhteistyötä, yhteistyötä yhteisten valvontaelimien kautta, sillä me EU:ssa olemme antaneet tälle yhteiselle valvontaelimelle tarkan tehtävän, valvontatehtävän, sillä on tehtävä valvoa näitä virastoja. Eli meidän pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä näiden yhteisten valvontaelimien kanssa, sillä näillä elimillä on oikeus, oikeus tarkastella kaikkia tiedostoja, asiakirjoja ja sen jälkeen kertoa meille, onko jokin asia pielessä vai ei. Ja jos jokin asia on pielessä, tämä yhteinen valvontaelin voi pyytää virastoa oikaisemaan asian. Tällä hetkellä parlamentti rehellisesti sanottuna tekee vain sitä, että tämä yhteinen valvontaelin tavataan vain kerran vuodessa, kun se esittää Ja Mielestäni tämä ei ole riittävää. On hyvin tärkeää mainita, että kun sanomme, että Euroopan parlamentin ei pitäisi saada tietoja viraston tietokannasta henkilötietoja, jotka on jaettu kansallisten viranomaisten tai kolmansien maiden kanssa, sillä tämä olisi selvä yksityisyyden loukkaus, hallitsematon loukkaus. Ja on totta, että me tässä Euroopan parlamentissa usein pyydämme lisää ja joskus meillä on tarkkoja tai tiettyjä oikeutettuja syitä. Minä itse tulen ryhmästä, joka, jota syytetään siitä, että me olemme hyvin äänekkäitä, kun kyseenalaistamme suhteellisuuden tai tietyn lainsäädännön tarpeellisuuden, mutta minun vastaukseni olisi, jos minä en saa tarpeeksi tietoja, miten silloin voin tehdä oikean päätöksen tai oikean arvion siitä, mitä näissä virastoissa tapahtuu. Minulle on ilo vielä viitata tähän samaan tutkimukseen, jossa mainitaan, että tiedot ovat se happi, joka pitää valvontaa elossa. Virastojen valvonta ei ole hyödyllistä, jos sen mukana ei tule pääsy tarvittaviin tietoihin. Tässä mielestä meidän pitäisi saada turvallis- tietoja turvallisuusuhkista jäsenvaltioissa, sillä ilman näitä tietoja meille täällä Euroopan parlamentissa olisi vaikea tietää, pitääkö meidän parantaa lainsäädäntöä, pitäisikö meidän antaa enemmän budjettivaroja tiettyihin toimiin vai pitäisikö meidän luoda erilaista yhteistyötä. Miten nämä tiedot sitten saa käsiinsä? No tietysti tämä taas, tästä taas on eloisaa keskustelua täällä parlamentissa käyty. Yksi rat- ratkaisu, joka mainittiin tässä tutkimuksessa, on se, että luotaisiin tällainen alavaliokunta, joka käsittelisi pelkästään tällaisia luottamuksellisia tietoja. Kaikki eivät ole samaa mieltä tästä tästä ideasta. Monet kollegat sanovat, että näiden tietojen pitäisi olla julkisia. Kummallakin puolella on tietyt argumenttinsa ja meidän pitäisi olla todellakin järkeviä siitä, mitä me pyydämme, mutta silti tarvitaan mekanismia, jotta voidaan mahdollistaa se, että Euroopan parlamentin jäsenet saavat pääsyt myös luottamuksellisiin tietoihin. Haluaisin nyt lopettaa puheenvuoroni siihen, mitä, mistä aloitin, minä uskon kovasti siihen, että, että joskus ei välttämättä ole tarpeen, että teemme uutta lainsäädäntöä. Ehkä voimme vain täyttää aukot paremmalla yhteistyöllä. Meidän pitää luoda luottamusta parlamentin välillä tutustumalla toisiimme ja luottamalla siihen, että jokainen tekee työnsä kunnolla. Lisäksi meidän pitää parantaa omaa toimintaamme näiden elinten kanssa, jotka, jo, jotka me olemme jo luoneet ja joille me olemme antaneet tietyn valtuutuksen. Kiitos. Kiitoksia, Rova Weber. Ennen kuin äh, aloitamme laajemman keskustelun, me kuulemme vielä professori Henri Labailia Bajonin tiedekunnasta. Bien, merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsustanne ja tästä kunniasta, joka minulla on olla täällä keskustelemassa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Nyt kello on aika paljon, joten minä en mene eh, mihinkään yksityiskohtiin. Juristit käyttävät eh, tietenkin monimutkaisia sanoja eh, mutta minä puolestani puhuisin vapaasti ja suoraan. Kyseessä on akateeminen huomio lähinnä. Nyt kun katsotaan, miten hitaasti eurooppalainen oikeudellinen alue on perustettu, niin voidaan nähdä, että olemme puhuneet kymmenen vuotta jo Eurojustista. Kahdeksan vuotta sitten perustettiin se ja nyt kun Euroopan unionin arkkitehtuuria on rakennettu. Siinä saatiin aikaan 2003 ja 2004 perus, perustat. Mitä on tapahtunut sen jälkeen? Ei juurikaan mitään. Mikä on tehokkuus tämän mukaisesti? Eli 2002 hyvin hyvin varovainen päätös, 2008 päätös ja sitten sisä, sisäisen turvallisuuden strategia ja komission toimintasuunnitelma, jonka mukaan Tukholman ohjelmaa täytäntöön pannaan. Toteaisin tässä yhteydessä, että voidaan aivan suoraan sanoa, että pitää vahvistaa kansalaisten luottamusta oikeudelliseen yhteistyöhön. Meidän täytyy vielä osoittaa, että se on olemassa ja se tuo lisäarvoa kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja Euroopan unionin kohesioon. Mutta jotta mietittäisiin tätä, meidän täytyy miettiä nykyisiä EU-sopimuksia. Näitähän me analysoimme juuri akateemisesti ja yritämme ymmärtää niiden merkitykset. Nyt juristi on aika lailla hukassa, kun puhutaan poliittisesta syklistä ja performanssiindikaattoreista, strategisista päätöksistä. Nämähän ovat amerikkalaisia ilmauksia, mutta ei, eivätpä juuri oikeudellisia ilmauksia, kun puhutaan rikosten torjunnasta, perusoikeuksien puolustamisesta uhrien osalta. Mutta tästä lähtökohdasta kolme perusideaa. Meidän täytyy paneutua ja nojautua Lissabonin sopimukseen. Nyt täytyy muistaa, että Amsterdamin sopimus pätee tässä asiassa edelleen. Nyt toiseksi, nyt äskeinen puhuja puhui juuri näistä säädöksistä, jotka tuovat henkiin Eurojustin Lissabonin puitteissa. Ja kolmanneksi meidän täytyy miettiä, mikä on Euroopan unionin arkkitehtuuri ja muoto tulevaisuudessa. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen tulo Eurojustin osalta sitä ei vielä ole tullut, koska tässä nojaudutaan 2002 puitepäätökseen ja 2008 päätökseen, mutta toimitaan aivan kuten Lissabonin sopimus ei olisi olemassa lainkaan, tai siinä käytetään äärimmäistä varovaisuutta. Ei tässä voida sanoa, että Lissabonin osalta mitään vallankumousta olisi tapahtunut kohta 4.2. Siinä puhutaan nimenomaan yhteistyöstä ja koordinoinnista jäsenvaltioiden kesken. Me emme ole tässä integraatiossa emmekä vertikaalisessa toiminnassa. Me olemme jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä. Unioni tukee sitä ja näin todellakin on, vaikka meillä ei ole enää hallitusten välistä pilaria. Tästä muutama yksinkertainen huomio. Meillä ei ole mitään tuomareiden elintä Eurooppa-tasolla, joka, jota oltaisiin perustamassa. Kansalliset viranomaiset ovat edelleen tämän toiminnan ytimessä. Onko kyseessä strukturaalisesta, rakenteellisesta toimeen yhteistyöstä ja siinä toimitaan eurooppalaisen kansallisen tason välillä se on hyvin monimutkaista, koska jos tässä halutaan ymmärtää yhteisön toiminta, siinä nojataan yhteisön sääntöjen soveltamiseen kansallisella tasolla. Ja tässä kun puhumme mahdollisuudesta rangaista. Euroopan unioni on kehittämässä virastoa, joka on ristiriitaisempi kuin pelkästään tämä eh, kansallisten eh, elinten yhteen, yhteenliittymä. Ilmeisestikään Eurojust ei, sillä ei ole niinkään kehittynyttä potentiaalia kuin sillä pitäisi olla. Eh, tämä on hyvin omintakeinen rakenne. Jos katsotaan nyt perustamissopimusta, niin Lissabonin sopimuksessa voittaja, joka löi laudalta kaikki muut, en tässä muut, muita mainitse, se on Eurojust ainoa elin, joka on todellakin jäsenvaltioiden yhteistyön ytimessä Niinpä, jos katsotaan artiklaa 85, tästä voitaisiin miettiä eh, sitä, että jos ollaan tehokkaampia, koordinoidaan paremmin ja annetaan tukea eh, kansallisiin rakenteisiin, jotka ovat paljon sitovampia kuin tällä hetkellä. Tällä hetkellä Eurojustin rooli on ainoastaan eh, tuki, mutta siinä ei ole mitään sitovaa. Niinpä tulevaisuudessa tosiaankin ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että tuetaan, toiseksi sanotaan, että vahvistetaan koordinointia ja yhteistyötä. Niinpä tässä voidaan hiukan hämmästellä, miten kohteliaasti ollaan hiljaa, kun, puhutaan neuvostosta ja varsinkin komissiosta. Minkä tähden? Tämä onkin tämä toinen ajatus, josta halusin teille puhua. Te olette vastuussa, teillä on suuri vastuu harteillanne tosiaankin, koska 85 artikla, siinä on täytäntöpanosäännökset lainsäädäntö, normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta. Se on toinen kohta tässä artiklassa. Te määrittelette olennaiset kysymykset, jotka liittyvät eurooppalaiseen oikeudelliseen alueeseen. Siinä määritellään rakenne, toiminta, toiminta-alue ja tehtävät, jotka liittyvät eurojustiin. Ei muuta, mutta tässä on kolmekohtainen luettelo rikoslainsäädännöllisessä toiminnassa yhteistyö, koordinointi tutkimuskysymyksissä ja oikeudellisen, rikosoikeudellisen toiminnan vahvistaminen. Tässä on todellakin sellaisia elementtejä, jotka asettavat Euroopan unionin lainsäätäjille kolme tyyppisiä kysymyksiä. Ensinnäkin sanoisin, että kyse on rakenteellisesta kysymyksestä ja tämän kautta mietitään todellakin sitä, että Eurojustista on tulossa juridinen taho. Se koostuu enimmiltään osilta tuomareista ja syyttäjistä. Minun mielestäni siinä pitäisi olla vain kaksi. Se tekee päätöksiä, jotka riippuvat myös Euroopan unionin tuomioistuimesta. Niinpä täytyy perustaa tiettyjä uudistuksia, täytyy ottaa niitä käyttöön ja minä en ole vakuuttunut, että tämä välttämättä olisi komikaan hyvä asia. Eli kun puhutaan Eurojustin rahoituksesta, se on peräisin jäsenvaltioista. Se ei ole mikään paras tae, kun mietitään sitä, miten se hoitaa tehtäviään. Ja tässä voidaan kriittisesti tarkastella myös omaa oikeuslaitosta. Ensinnäkin siis rakenteellinen kysymys ja sitten toiseksi se, että Eurojust on sellainen virasto, jolla ei ole ohjesääntöä. Ja sitten nämä toiminnalliset kysymykset. Kyse ei ole täällä täällä siitä, että annetaan Eurojustille suora tutkimusvalta eh, kentällä. Nyt ollaan kaukana siitä tilanteesta. Kyse on aivan yksinkertaisesti siitä, että meidän pitäisi toiminnallisesti ymmärtää, että jos eh, kyse on jäsenvaltioista, niin jäsenvaltiot luopuvat omista velvollisuuksistaan, eh, joihin ne ovat kuitenkin sitoutuneet sopimuksen mukaisesti 27 julkilausuma Lissabonin sopimuksen yhteydessä. Siinä jäsenvaltiot esittävät pelkonsa. Tässä pitää ottaa huomioon kansalliset käytännöt. Jos tässä ei puhuta perääntymisestä, niin mitä tämä sitten on? Ja sitten kolmas vastuualue. Tämä on ratkaiseva. Tästä puhuu edellinen puhuja aika pitkään, en puhu siitä sen pidempään. Ja kyse on arvioinneista. Viimeinen kohta, 85 artiklassa sanotaan, että Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit, äh, ne voivat valvoa eurojustia. Ja tämä herättää kysymyksiä ja minun mielestäni Nämä ovat hyvin olennaisia kysymyksiä. Eurojust ei ole äh, muiden äh, toimielinten kaltainen. Meidän täytyy nyt lopettaa 18.30 tasan ja monet haluavat vielä puheenvuoron, joten pitäisi kohta lopettaa. Niin se koostuu tuomareista. Miten Eurojust, miten sitä voidaan valvoa lainsäätäjän tuom- toimesta? Ja sitten vielä johtopäätöksenä sisäinen turvallisuusstrategia Euroopan unionissa. Siitä on puhuttu pitkään ja täällä sanottiin kolme kertaa Eurojust. Ja siinä määrin täytyy miettiä Eurojustin asemaa. Meillä ei ole nyt aikaa mennä sen pidemmälle, mutta tässä sanoisin argumentin, että Joskus täytyy osoittaa sormella eh, niitä, eh, jotka ovat huonoja pelaajia, huonoja toimijoita. Joskus pitää osoittaa sormella tiettyjä hankaluuksia, totta kai. 1015 eh, on tärkeitä, eli jos meillä on miljoonia eurooppalaisia, sitten nämä tuhat ovat olennaisia tässä kysymyksessä. Ja sitten yksi Välimeren valtio ei ole lähettänyt Eurojustiin yhtä ainoatakaan oikeustapausta. Sehän on oikea paratiisi. Luxemburg pelkästään on esittänyt enemmän kysymyksiä kuin Espanja. Mutta jos kielletään asioita, niin Luxemburg on kyllä sellainen. Ja sitten Alankomaat lähettää melkein yhtä paljon tapauksia kuin Ranska. Jompikumpi näistä on, näkee itsensä liian suurena tai sitten toinen liian pienenä. Ja sanon nämä esimerkit sen tähden, että ilmeisesti tarvitaan nyt sellainen alue, jossa voidaan vakuuttaa, että Euroopan unionilla on tämä oma vapauden turvallisuuden oikeuden alue, niin se on hyvin olennaista, että tässä toimii myös parlamentti aktiivisesti. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että lyhennettiin vielä tässä loppuun tätä alustusta. Me olemme täällä nyt valmiina keskusteluun. Täällä on jo puhuja pyyntöjä, puheenvuoropyyntöjä. Kaikki eh, halukkaat voivat eh, kysyä. Sen jälkeen paneeli vetää vielä yhteen tämän viimeisen osion. Ensimmäiseksi Ruotsista, että Natalin. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, haluan aloittaa kiittämällä Euroopan parlamenttia ja live-valiokuntaa erittäin mielenkiintoisesta iltapäivästä. Minun mielestäni on tärkeää, että me tapaamme parlamentaarikkoina, olemmepa sitten kansallisia tai eurooppalaisia. Näin meillä on tilaisuus keskustella tärkeistä asioista ja minun mielestäni se on tärkeää. Rajoittavan rikollisuuden torjunta vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Kansalliset poliisivoimat ja syyttäviranomaiset täytyy näin ollen, niiltä täytyy näin ollen antaa mahdollisuus tehdä yhteistyötä suurissa tutkimuksissa, jotka koskevat useita maita. Tässä yhteydessä on tärkeää painottaa miten tarpeen on tasapainoilla rikosten esto toimenpiteiden ja yksilön suojan välillä. Eurojust ja eurooppalainen oikeudellinen verkosto ovat saaneet yhä tärkeämmän roolin. Ponnistuksissa pyritään parantamaan yhteistyötä rikosoikeuden parissa. Jotkut niistä esimerkkeistä, joita Williams meille esitti, ovat mielestäni erittäin tärkeitä. On myös tärkeää jatkaa ponnistuksia unionissa yhteistyön parantamiseksi rikosoikeuden alalla. Samalla meidän täytyy selventää sitä, mikä pitäisi olla kansallisten viranomaisten vastuualueena ja mitä voidaan täytäntöönpanna tehokkaammin EU-tasolla. Tässä haluamme painottaa hallitusten välisen yhteistyön merkitystä Eurojustissa. Meidän mielestämme juuri tällä tasolla pitäisi jatkaa yhteistyötä. Euroopan syyttäjänvirasto ei ole parempi ratkaisemaan muita yhteistyöongelmia kuin ne, mitkä se nyt jo ratkaisee. Lisäksi on tärkeää arvioida aiemmin päätettyjen menettelyiden vaikutuksia, jotta voidaan määritellä se, ovatko ne oikeasuhtaisia ja oikein kohdistettuja. Meidän tulisi jatkaa tällä valitulla tiellä ja vahvistaa vastavuoroista luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Vastavuoroinen tunnustaminen on yhteistyön periaate ja pohja rikosoikeudellisissa asioissa. Tämä on hyvin laaja tehtävä, johon täytyy käyttää aikaa. Tässä yhteydessä on myös tärkeää ottaa huomioon jäsenvaltioiden yksittäiset oikeusjärjestelmät ja kunnioittaa perustavanlaatuisia rikosoikeudellisia periaatteita, jotka ovat kansallisia. Tästä syystä haluaisin vielä kerran painottaa hallitusten välistä yhteistyötä Eurojustissa. Ja huomenna sitten loppukommenteissani palaan parlamentaariseen valvontaan, kun se koskee Eurojustia ja Europolia. Kiitoksia. Kiitos. Täällä nostetaan vielä käsiä. Haluan muistuttaa teitä aikarajoista, jotta voimme päättää tämän jakson 18.30 tasan. Seuraavaksi edustaja Vasiliki Selotno Kreikan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös Euroopan parlamentille. Minulla on suuri kunnia olla tässä kokouksessa juuri tällä, tällä päättävä, ratkaisevalla hetkellä minun jäsenvaltiossani. Korruptio leviää ja intressejä täällä, niitä pitää käsitellä politiikassa. Meidän pitää tehostaa toimintaa, toimintaa sillä kehitys on todellakin huolestuttavaa, mutta, mutta tässä ei ole tietenkään kyse pelkästään Euroopan parlamentissa Eurojust on rakenne, jossa, johon osallistuvat jäsenvaltiot suoraan ja jotka auttavat myös hallitusten välisissä ähm, toimissa. Haluaisin siis kysyä, onko mahdollisuuksia tehdä tiettyjä tutkimuksia, onko siis olemassa jatkuvaa tutkimusmekanismia. Eli miten nämä erilaiset lainsäädäntöimet kansalli- kansallisella tasolla, miten ne voidaan ottaa huomioon? Myös tässä rikosoikeuden lainsäädännössä, kun otetaan huomioon, huomioon tämä monimuotoisuus, mitä sitten tulee näihin päätöksiin jäsenvaltioiden välillä, niin päätökset ja Eurojustin päätöksentekoon, niin siitäkin haluaisin mainita vielä, mutta kyllä kysyisin, kun osapuolina osapuolina on kaksi tahoa, jotka eivät tule EUn jäsenvaltioista, niin miten herra Labai, haluaisin hänen puheeseensa viitaten kysyä, onko olemassa perustavanlaatuisia prioriteetteja siihen, nä- siihen nähden, että olisi rakenteellisia vaikutuksia. Voiko euro just siis to- toimia oikeudenmukaisesti tässä? Kiitos. Euroopan parlamentissa Kinga Kons. Niin vain lyhyesti kommentteja ja kysymyksiä. Williams mainitsi eh, suojelumääräyksen eh, Euroopan tasolla. Eh, mm, tätä todellakin suosimme. Oletteko te sitä mieltä, että jälkeenpäin tämä suojelumääräys sen jälkeen kansalliset viranomaiset joutuvat työskentelemään tehokkaammin Kyseessä on myös luottamuksen rakentaminen, jota voitaisiin soveltaa tulevaisuudessa muihin tapauksiin. Ja jos Eurojust voi käsitellä henkilötietoja, siinä herää henkilötietosuojakysymykset ja valvonta tietenkin ja yhteistyön arviointi. Mitä tästä olette mieltä? Ja sitten kysyisin tästä syyttämisestä, syyttävästä sormesta, että nimetään halutaanko sitä tulevaisuudessa käyttää. Kiitoksia. Ja nyt Italian senaatista edustaja Maritati. Grazie, Presidente. Eh, questo telegrafico... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäpä puhun sähkötyyliin. Kaksi alustavaa kommenttia. Ensinnäkin palaan siihen, mitä Kreikan kollega totesi mitä tapahtuu meidän panoksillemme? Otetaanko ne huomioon? Onko jonkinlainen diskurssi, joka avautuu tästä? Muussa tapauksessa henkilöt täällä tänä kriisin aikana ja kaikki tämä matkustaminen maksaa vain veronmaksajille rahaa, eli siitä on vain ongelmia seurauksena. Haluaisin tietää, että se mitä me täällä sanomme, niin otetaanko se huomioon ja millä tavalla. Toiseksi, kollega Alfano mainitsi tämän. Eurooppa tarvitsee ja Euroopan neuvosto tarvitsee jonkunnäköistä tilapäisvaliokuntaa, joka yhdistää asiaan kuuluvat henkilöt keskustelemaan rajoitettavasta rikollisuudesta, joka kehittyy ja jolla on vakavia vaikutuksia oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueella. Meillä on ilmiö, joka laajenee Euroopassa. Nämä pelot eivät ole pelkästään kansallisia enää, vaan kansainvälisiä. Mitä teette kans- yleisesti jotain, jotta voitte torjua tätä hyökkäystä, joka kohdistuu kansalaisten oikeuksiin? No nytpä täytyy puhua vielä lyhyemmin. Miten sitten Eurojust ei voida puhua Eurojustista puhumatta Europolista, sillä ne kuuluvat yhteen. Ne ovat kaksi yhden todellisuuden eri puolta. Eurojust ei ole olemassa ilman Europolia, puheenjohtaja. Me olemme kaikki hyvin paljon jäljessä. Vuosiin emme ole kyenneet tarkastelemaan kunnolla sitä, mitä Europol ja Eurojust tekevät. Nyt kuulimme siitä, millä tavalla toimitaan, millä tavalla oikeustoim- oikeuskäytäntöä voidaan luoda. Miten tämä kaikki tehdään? Minä tulen ensin määritellä Eurojustin tehtävät. Tässä on suuri ristiriita, jos puhutaan Eurojustista ilman mitään tuomaria. Meillä on syyttäjiä, 45, 200 henkilöä töissä. En tiedä kyllä, mitä he tekevät, eikä mitkä heidän pätevyytensä ovat joten mitään en heistä pysty vaan 15 asiantuntijaa ja organisaatio, jota tässä kuvailtiin pieneksi, mutta tehokkaaksi. Mietin vain, onkohan se nyt niin tehokas, onko sen rakenne tehokas. Yritän nyt pitäytyä tässä aikarajassa ja yritän tehdä ehdotuksen, koska eihän tässä muuta mitään järkeä ole puheenvuoroa käyttää. pyrimme toimimaan, meidän tulee toimia nopeasti. Europol ja Eurojust eivät voi vain saada mitään koordinaattiotehtäviä. Niiden täytyy olla sen lisäksi hyödyllisiä. Eurojustin edustaja sanoi, että toivomme, että jäsenvaltiot käytyvät puoleemme yhä enemmän. Mutta ettehän voi olettaa ihmisten kääntyvän organisaation puoleen vai jonkun näköisen ennusteen pohjalta. Kyllähän organisaation täytyy olla hyödyllinen, sillä täytyy olla tietokanta. Siellä täytyy olla kyky tutkia. Jäsenvaltioiden täytyy luovuttaa tietonsa tuohon tietokantaan. Täytyy toimia esimerkiksi vaikka Italian antimafialainsäädännön pohjalta. Niin, puheenjohtaja, kyllä minä ymmärrän, että tässä aika on loppumassa, mutta haluan vielä painottaa tätä huolenaihetta. En haluaisi, että olemme tulleet tänne ihan vain turhan pantiksi ja sanomme muodollisuuksia, jos emme voi sanoa, mitä haluamme tehdä, mitä haluamme tehdä koko tässä kehityksessä, niin mikä järki tänne ylipäätään on tullakaan? Kiitoksia nyt ähm, Kreikan parlamentista. Edustaja Konstantinos Travalas. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella herra professoria tästä loistavasta alustuksesta ja tästä kritiikistä. Minä voin olla aivan samaa mieltä. Todellakin me tarvitsemme, me tarvitsemme kritiikkiä eri tasoilla Euroopassa, jotta voimme ymmärtää, joka jokainen voi ymmärtää, mitä, mitä tietyt käsitteet todellisuudessa tarkoittavat, sillä tämä koko, tämä koko asia on jo joskus vain mielikuvitusta. Entäs sitten tämä oikeuden alue? Mitä se oikeastaan tarkoittaa, jos oikeastaan on jo selvää, että nämä valtuudet aiheissa, jotka liittyvät rikosoikeuteen ja oikeuteen. Nämä valtuudet kuuluvat jäsenvaltioille, kansalliselle valtiolle. Eihän tässä tällä alalla voi syntyä mitään toimia, jotka luovat oikeuden, yhteisen oikeuden alueen. Tämä voi rajoittua vain pelkästään aiheisiin, jotka liittyvät menettelyyn ja toteuttamiseen, mutta mikä tässä todellakin on tärkeää, mitä pitää sanoa on seuraava. Jokaisen kansalaisen pitäisi jokaisella hetkellä nähdä, että, että tästä voi tulla todellakin eurooppalaista todellisuutta. EU-kansalaisille pitää olla se, se näkökulma, että heilläkin olisi jotain hyötyä tai tekemistä Eurojustin kanssa. Kun nyt puhumme korruptiosta, poliitikkojen korruptiosta ja valtiollisten tahojen korruptiosta, siinä mielessä Europolilla asia näyttää siltä, että toiminta on rajat ylittävää. Siihen osallistuu isoja valtioita tai ainakin, ainakin ainakaan asiaa ei heijastella todellisuuden mukaisesti. Kun haluamme, jos haluamme valvoa eurojustia, jos haluamme arvioida sen toimintaa, arvioida sen hyödylliseksi elimeksi, joka joka edistää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, niin silloin meidän pitäisi nähdä tätä tehokkuutta, tätä hyödyllisyyttä, hyödyllisyyttä, joka hyödyttäisi jokaista EUn ja veronmaksajaa ja kansalaista. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Niin, täällä Euroopan parlamentissa on jatkuvasti aikapaine päällä No, niinpä ajoitus on erittäin tärkeää. Valitettavasti joudun siitä muistuttamaan, koska meille sanottiin tässä, että tulkkaus lopetetaan 18.30. Näin tässä toimitaan. Tämä on monikielinen parlamentti. Nyt me emme tietenkään ole täällä sen tähden, että me mitenkään aliarvioisimme näiden tahojen merkitystä me kaikki voisimme puhua näistä aiheista tuntikausia, mutta meidän pitää keskittyä näihin kysymyksiin, jotka pitää vastata hyvin tehokkaasti, joten pyytäisin, että edustaja Kocetta vielä puhuu lyhyesti. Grazie. E, kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun aivan nopeasti. Tässä on pari seikkaa, joita vielä halusin painottaa parla- kansallista parlamenttien näkökulmasta. Eurojust ensinnäkin olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ottaa Eurojust Lissabonin piiriin, mutta meidän pitäisi ottaa Lissabonin piiriin myös oikeus- ja sisäasiat kokonaisuudessaan, koska selkeästikin nämä asiat riippuvat. Nämä asiat ovat kansallisella tasolla säädettävissä, mutta rikollisuus on yhä vain kansainvälisempää. Ja sitten eurooppalainen pidätysmääräys. Se on sattumoisin asia, joka liittyy tutkinta määräykseen. Tämä on erittäin hyödyllinen ulottuvuus, koska meidän täytyy selvittää myös se, mitä muut tekevät. Eurooppalainen mm, tutkimusmääräys neuvoston suunnitelman mukaisesti. Se saattaa tulla tietystä maasta, poliisiasemalta, poliisilaitokselta jostakin maasta Eli poliisiltahan tämä tutkimusmääräys tulee sen sijaan, että se tulisi oikeudesta. Ja sitten se osoitetaan toiseen maahan ja kansalaisen oikeuksia eh, suojellaan. Eurooppalainen tutkimus määräys, se pitäisi ottaa Eurojustin sisään. Sillä olisi roolinsa tämän tyyppisissä tutkimustoimissa. Se olisi erittäin hyödyllistä, mutta se ei ole mitenkään rajoite eh, Eurojustille, että se ei voi aloittaa omia tutkimuksiaan. Kun saimme tietoa siitä, että jotkut maat eh, antavat tietoa, eh, toiset eivät. Se tekee tilanteesta aivan selvän meidän täytyy antaa aloiteoikeus Eurojustille, jotta se voisi tehdä oma-aloitteisesti tutkimuksia. Ja tällä tavoin saisimme aikaan rajat ylittävää oikeutta. Joitakin asioita on vain vaikea selittää. Ja lopuksi vielä panelistit. Saimme hiukan lisäminuutteja tulkeita, joten mahdollisimman nopeasti, olkaa hyvä. No, kiitoksia. Toivottavasti, kiitoksia. Toivottavasti voin puhua hyvin lyhyesti. Kaksi kohtaa. Ensimmäinen tietosuojasta. En nyt pyri tässä vastaamaan yksittäisiin kohtiin. Yleisesti ottaen tietosuoja, Your Justice, sen ei pitäisi aiheuttaa mitään huolenaiheita. Kahdesta syystä. Yksi, loppujen lopuksi tiedon omistaja on jäsenvaltiosta. Onpa tuo tieto sitten välitetty Europolille tai välittääkö sitten Eurojustille, niin tuon tiedon omistajuus ja hallinta säilyy jäsenvaltiossa. Kun se on käytetty, niin sitten se kuuluu kansallisen oikeusjärjestelmän valvonnan piiriin. Toiseksi meillä on tehokkaat keinot valvoa Eh, tietoprosessointia Eurojustissa. Meillä on neuvontavat elimet ja tämän ytimenä on se, että meillä on juridinen valvonta Eurojustissa. Toinen kohta koskee sitä, että olen kuullut sen kritiikin, jota on esitetty Eurojustia kohtaan. Täytyy kyllä sanoa, että en hyväksy moniakaan niistä. Eurojust on ollut, ja kyllä varmaan oletatte minun sanovan näin, on ollut menestystarina sen kymmenenvuotisen olemassaolon aikana. Me olemme dramaattisesti kyenneet parantamaan suoristustamme, ja tutkijat ja syyttäjät kääntyvät yhä uudelleen meidän puolemme. Näin yksinkertaisesti on asianlaita. Se, mikä hyväksyn on, että se, mitä meidän tulisi välittömästi tehdä, on oppia niistä tapauskäytäntöistä, joita meillä on. Meidän tulisi kohdella Eurojustia enemmänkin asiantuntijakeskuksena tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Weber. Just one sentence. Vain yksi lause. Jos me todellakin haluamme luoda vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen EU:ssa, meidän pitää todellakin miettiä sitä, että tulevaisuudessa Eurojustin pitäisi, siitä pitäisi tulla paljon en, sille pitäisi antaa paljon lisäarvoa kuin nyt. Se on nyt kymmenen vuoden aikana kehittynyt, eikä siihen ole ollut luottamusta jäsenvaltioiden suunnalta. Mutta Eurojust on parantanut tätä luottamusta, sillä Eurojust on ollut menestystarina tähän mennessä. Neuvostossa on tietenkin niitä jäsenvaltioita, jotka ovat haluttomia antamaan lisää valtaa Eurojustille niin, että Eurojust voisi siirtyä toiminnan seuraavalle tasolle. Kiitos. Kiitoksia professori Lavalle. Vain lyhyesti. Prioriteetit on tärkeää sanoa täällä kansallisten parlamenttien edessä. Prioriteetit ovat sellaiset, että neuvosto ne määrittelee ja tämä on merkittävä ero, kun verrataan kansalliseen menettelyyn. Täällä kansallisten valtioiden päämiehet ja hallitusten päämiehet päättävät ja 2010 raportissa näkyy, mitkä ovat nämä, joihin voidaan syyttävä sormi laittaa. Ja tässä edelliset puhujat jo mainitsivat, Eurojust on aivan erinomainen taho. Se on eurooppalaisen oikeudellisen alueen ydin ja tarvitsemme tukianne, jotta voidaan antaa tämä edistysaskel eurojustille. Kiitoksia selkeydestä, tiiviydestä. Haluan muistuttaa teitä vielä siitä, että huomenna puheenjohtajana on kansallisen parlamentin jäsen Lord Haney Chiswick käsittääkseni hän on puheenjohtajana huomisessa aamupäiväistunnossa ja vielä muistuttaisin siitä, että on tärkeää ottaa uusi kulkulupa huomen aamulla, koska turvallisuussyistä nämä kulkuluvat ovat päiväkohtaisia, joten huomenna kaikille on uusi kulkulupa siellä samassa paikassa, josta tämänpäiväisen haitte. Nyt Olette tervetulleita cocktailtilaisuuteen, joka pidetään äh, Metsänin äh, osiossa täällä äh, rakennuksessa toisessa kerroksessa. Kiitoksia kovasti. Näemme taas huomenna. and thanks to interpreters.